Iniziamo. Aloitetaan, vaikka monet kollegat ovat vielä poissa paikalta, mutta aika rientää. Ja puoli viideltä pitää saada tämä osuus loppuun, koska siinä vaiheessahan luoksemme saapuu tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kretään esittelemään, eli esittelemään raporttiaan, joten ennen tai sen suuremmitta puheitta aloitetaan tämä tärkeä työpala, Pahpaja, anteeksi. Seuraavaksi elintarvikeketjun erityissääntöjä on käsitelty 19. tammikuuta vuonna 2012 täällä parlamentissa mietinnössä. Nyt sitten on kyse esi- elintarvikeketjun erityissääntöjä uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Olemme havainneet, että pitkäaikaiset sijoitukset maanviljelijöiden taholta ovat vähentyneet ja olemme huomanneet myöskin, että elintarvikkeiden hinnat, kuluttajahinnat ovat nousseet, mutta se eivät tarkoita automaattisesti sitä, että maanviljelijät saisivat isommat tulot. Ja tässä kontekstissa tietenkin, kun ajatellaan YMPn uudistusta, on aiheellista tarkastella elintarvikeketjun erityissääntöjä tässä uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja suurella ilolla toivotan tervetulleeksi asiantuntijamme Katarin Del Cont, Nantin yliopistosta Ranskasta, Ant- Antonia Jannarelli, Baarin yliopistosta Italiasta ja Luc Bodingel CNRSstä Ranskasta. Ja antaisin aivan ensimmäiseksi puheenvuoron professori Del Contille. Teillä on 20 minuuttia yhteensä aikaa tutkimuksen esittelyyn. Sen jälkeen käydään keskustelu ja sitten annan teille tietenkin mahdollisuuden vastata kysymyksiin, mitä teille varmaankin esitetään. Olkaa hyvä, rouva Del Conte. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämän kertomuksen tavoitteena on ennen kaikkea positiivista kilpailulainsäädäntöä analysoida sitten, kun sitä sovelletaan maatalouteen. Uusi yhteinen markkinajärjestely on toinen tavoite kilpailulainsäädännön suhde siihen erityisesti painopisteenä. Ja suosituksia olisi tarkoitus tehdä. Niissä pitäisi ottaa huomioon maatalouden erityispiirteet ja elintarvikeketjun tasapainottaminen. Mikä tässä pohdinnassa on siis lähtökohtana? No se on nimenomaan sopimuksen 42 artikla, jossa sanotaan, että kilpailuun liittyvät säännökset, niitä ei sovelleta maataloustuotteisiin eikä niiden markki, markkinointiin, tuotteisiin, jotka mainitaan liitteessä yksi, kuin siinä määrin kuin neuvosto määrittelee Rooman sopimuksessa ja siinä määrin kuin parlamentti ne määrittelee. Toisin sanoen 42 artikla on se lähtökohta ja 42 artikla affirmoi maatalouden erityisyyden ja yhteisen maatalouspolitiikan sosiaalisen funktion. Ja nimenomaan tämä YMPn sosiaalinen funktio on asia, joka on otettava huomioon, kun sovelletaan kilpailusäädöksiä. Miten tämä äh, periaate sitten on näkynyt käytännössä äh, yhteisön kilpailulainsäädännössä maatalouteen sovellettuna. Ensimmäinen sovellus on 2662 asetus, joka liittyy nimenomaan kilpailulainsäädännön soveltamiseen maatalouteen. Ja on kiinnostavaa huomata, että tämä vuonna 1962 asetus on alkuperäisen 42 artiklan filosofian kääntänyt suorastaan ylös alaisin. Muistutan teitä, että 42 artikla sanoi, että kilpailusäädöksiä ainoastaan neuvoston haluamassa mitassa sovelletaan. Mutta tämä 2662 asetus kääntää alkuperäisen filosofian ylös alaisin sanomalla ensinnäkin, että kahta periaatetta, kilpailulainsäädännön periaatetta voi soveltaa maatalouteen vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja vain joitakin poikkeuksia voidaan siis maatalouteen soveltaa. Tämä looginen ylösalaisin kääntäminen, tämä uusi periaate tai poikkeusperiaate ei löydy pelkästään asetuksesta 2662, vaan myös 1184-2006 asetuksesta, joka sen korvasi, mutta myös tällä hetkellä voimassa olevassa asetuksessa. Mutta ennen kaikkea se on, näkyy siinä, miten komissio ja tuomioistuin ovat soveltaneet kilpailulainsäädäntöä käytännössä. Eli yhteenvetona voidaan sanoa, että lähtökohtana oli pelkästään neuvoston määrittelevä soveltaminen joka on, ja 1962 vuodesta lähtien on tavallaan käännetty ylösanaisin tämä kilpailulainsäädäntö sovelletaan maatalouteen ja poikkeuksia on vain muutama. Ja nämä poikkeukset liittyvät kolmen tyyppisiin tapauksiin. Ensimmäiset poikkeukset liittyvät äh, kansallisiin markkinajärjestelyihin. Tämän on tarkoitus hävitä, koska kansalliset markkinajärjestelytkin katoavat. Toinen poikkeustyyppi liittyy sopimuksiin, jotka ovat välttämättömiä, jotta tavoitetaan YMPn, saavutetaan YMPn tavoitteita ja kolmannen tyyppiset poikkeukset ö, ovat positiivisessa lainsäädännössä yhteisen markkinajärjestelyn artiklassa 176. Eli mitä tulee kilpailusääntöihin vuoden 1962 jälkeen, kilpailulainsäädäntö on ikään kuin ollut ö, suhteessa YMP, sillä on ollut yliote, se on ollut hierarkkisesti korkeammalla – ja näiden sääntöjen soveltaminen sitten kuin tuomioistuin ja komissio ovat niitä tehnyt on hyvin rajoittavaa. Toisin sanoen, tosi asiallisesti on syntynyt funktionaalinen hierarkia kilpailulainsäädännön ja maatalouspolitiikan välillä, eikä tämä hierarkia ole millään tavalla sopimusteksteissä mukana. Se on vain tosiasiallinen. Mikä on sitten se puite, jota nyt ehdotetaan uudessa 626 ehdotuksessa. Yle, ehdotuksen yleiset puitteet ovat ne, että nykyisessä markkinajärjestelyssä olevia säännöksiä, jotka koskevat hedelmiä, viiniä ja niin edelleen, laajennettaisiin koskemaan kaikkia sektoreita. Erityisemmin laajennettaisiin sellaisia sääntöjä, jotka koskevat ammatillisten organisaatioiden tunnustamista, tuottajajärjestöjen tai ammattiyhdistysten tai ammattijärjestöjen tekemiä sopimuksia. 14.3.2012 sääntöihin myös viitataan. No, mitä tulee sitten ammatillisiin järjestöihin, artikla 106 on, kannattaa 106D, se sisältää uutuuden, joka on aika yllättävä, sillä se tuo mukaan kiellon dominoiva kanta, sitä ei voi käyttää ja sitä ei ole olemassa siis kilpailulainsäädännöstä. Toisin sanoen tällaiset järjestöt eivät, niitä kielletään käyttämästä dominoivaa asemaansa la position dominante. Määräävää markkina-asemaansa. Eli tässä on siis sääntö, joka on jo yhteisen kilpailulainsäädännön vastainen. Tämä teksti itsekin on ristiriidassa artikla 111 kanssa, joka on siis samassa ehdotuksessa mukana, koska jos näitä järjestöjä pidetään edustavina, representatiivisina, niin silloin niiden täytyy olla määräävässä markkina-asemassa. Toisin sanoen tämä säännös on niiden tavoitteiden kanssa ristiriidassa, jotka johdanto-osassa kerrotaan, erityisesti johdanto-osan kappaleessa 85, koska yksi tämän tekstin tavoite on vahvistaa operaattorien yhteistyötä ja heidän neuvotteluvoimaansa taloudellisiin kumppaneihin nähden. Kun sitten puhutaan sopimussuhteista, maitosektorilla 261 2012 asetus on siis vaatii siis kirjallisia sopimuksia jokaisesta toimituksesta. Tämän ehdotuksen ydin koskee kilpailusääntöjä. Nämä kilpailusäännöt eivät millään tavalla muuta sitä periaatetta, jonka mukaan kilpailusäädöksiä voidaan soveltaa maatalouteen. Tässä vahvistetaan uudelleen kilpailusäädösten sovellettavuus ja tässä todetaan samat poikkeukset yhdellä ö, e, oleellisella erolla, joka on se, että ö, kielletään määräävän markkina-aseman hyväksi käyttö. Mitä tulee sitten horisontaalisiin sopimuksiin sovellettavat kilpailulainsäädännöt, tämä tässä laajennetaan tätä ö, positiivista lainsäädäntöä. Hintoja koskevat lausekkeet, ö, ni, niitä koskee tämä samanlainen kielto ja määräämä markkina-aseman käyttö ö, on myös mukana. Mitä tulee toimialakohtaisiin järjestöihin, niin tässä ei ole suuria muutoksia aikaisempaan verrattuna. Loppupäätelmänä tästä ehdotuksesta kilpailun osalta voidaan sanoa, että muutokset, joita tässä on, ovat melko pieniä riippumatta siitä, että erityisesti johdanto-osan kappaleissa tuodaan esille hyvinkin kunnianhimoisia tavoitteita, esimerkiksi tämä neuvotteluvoiman vahvistaminen ja muut. Niin ikään voidaan todeta, että nämä lainsäädäntömuutokset nostattavat tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan näiden säännösten tehokkuuteen, kun ajatellaan tavoitteita, jotka on asetettu voidaan sanoa, että tämä ehdotus vahvistaa kilpailulainsäädännön hierarkkisen ylemmyyden suhteessa maatalouspolitiikkaan. Millaisia suosituksia me siis olemme tehneet? Me olemme ensin yrittäneet ehdottaa tiettyjä, pyrkineet ehdottamaan tiettyjä suosituksia jotka kyken, pystyisivät saavuttamaan, johtamaan seuraavien tavoitteiden saavuttamisen. Ensinnäkin elintarvikeketjun tasapainottaminen ja se, että maataloudelle annetaan säännöstöpuitteet, joissa otetaan huomioon kaikki maataloussektorin erityisyydet. Toinen tärkeä tavoite on se, että maanviljelijöistä ja ammatillisista järjestöistä tulee sääntelyn todellisia toimijoita, aktiivisia toimijoita. Yksi tavoite on myös se, että artiklan 39 yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita luettaisiin tästä edes yhteisen maatalouspolitiikan muutoksia vasten, mutta myös tulevia muutoksia vasten, joita uudistus tuo tullessaan. Ja vielä yksi tavoite on se, että tekstien sovellettavuutta ja koherenssia parannetaan, siis näiden tekstien, jotka, joita sovelletaan maatalouteen, joita siis komissio ja tuomioistuin ovat esittäneet. Eli meidän ehdotuksemme heijastelevat sekä positiivisen lainsäädännön tämänhetkistä tilaa ja poikkeuksien käytettävyyttä ja sitten sitä, että halutaan vahvistaa poikkeusten tehokkuutta. Meidän suositustemme pohjana on, tai me olemme muotoilleet tiettyjä suosituksia, jotka koskevat ennen kaikkea ensinnäkin kilpailulainsäädäntöä tai kilpailusäännöksiä. Artikla 144, siinä on poikkeuksia, jotka liittyvät YMPn tavoitteeseen ja horisontaalisiin järjestöihin, organisaatioihin, erityisesti tuottajien organisaatioihin. Meidän perusperiaatteemme on yhteensopivuus kilpailulainsäädännön kanssa. Toisin sanoen sopimukset ja käytänteet, joita maanviljelijät ja heidän järjestönsä tekevät, niiden täytyy noudattaa artiklan 39 ja YMPn yleisiä tavoitteita ja kääntää todistustaakka toisinpäin. päin Komission tehtävänä on siis tuoda todisteet siitä, että nämä sopimukset ovat YMPn tavoitteiden vastaisia. Toinen on määräävän markkina-aseman kiellon estäminen. Ja alkuun. Nyt on siis kyse toimialakohtaisista järjestöistä. Me emme ole ehdottaneet suuria muutoksia tekstiin, mutta sen sijaan me olemme pohtineet, onko tarpeellista pitää yllä näiden sopimusten, näistä sopimuksista tiedottamista, kertomista komissiolle. Jos tämä ennakkokertomisvelvollisuus pidetään yllä, niin samaan aikaan poikkeussäädökset, kategoriakohtaiset poikkeussäädökset pitäisi hyväksyä. Toisin sanoen pitäisi rakentaa lista positiivisista sopimuksista sellaisista, jotka ovat kilpailulainsäädännön mukaisia joko poikkeussäädöksissä tai itse perusasiakirjassa, jos nämä mainittaisiin, niin sitten tämä luettelo olisi tarpeeton. Itsearviointihan on kuitenkin joka tapauksessa sopimuksen tekijöiden velvollisuus. Jos poikkeussäädöstä tarvitaan, jos sellainen pitäisi kategoriakohtaiseksi hyväksyä, kategoriakohtaisesti hyväksyä toimialakohtaisissa järjestöissä, meidän mielestämme on tärkeää, että painottaa, että tällaiset poikkeussäädökset kuuluisivat nimenomaan neuvoston ja parlamentin toimivaltuuksiin, toimivaltuuksiin sopimuksen 42 artiklan nojalla, nimenomaan siinä suhteessa, kun määritellään sitä, missä määrin kilpailulainsäädäntöä sovelletaan maatalouteen. Tämähän on sopimuksen 42 artiklan päämäärä. Edelleenkin puhumme toimialakohtaisista sopimuksista ja me katsoimme tarpeelliseksi lisätä säädöksen, joka mahdollistaa kriisitilanteiden huomioonoton sen, että kriisitilanteita varten on olemassa oma menettely, joka mahdollistaa sen, että reagoidaan äh, melkoisen välittömästi kriisitilanteisiin, joita viime aikoina on saattanut olla esimerkiksi viime kesänä oli hedelmä- ja vihannesalalla tällaisia kriisejä. Toinen suositus, joka meille on tärkeä 144 ja 145 artiklan suhteen, nimittäin mitä kilpailusäädöksiä voidaan soveltaa maataloussopimuksiin, on se, että poistetaan kielto siitä, että voisi olla sopimuksia, jotka liittyvät hinnan määrittelemiseen. Hinnan määrittelemis lausekkeiden kielto oli hyvin selitettävissä niin kauan kuin oltiin sellaisessa YMPssä, joka, tuki, joka perustui hallinnollisiin tai hallinnoituihin hintoihin. Vaikka tällaisia hintoja on edelleen olemassa, niin niillä ei enää ole samaa roolia hintaorientaation, hinta, hintojen johdattelussa mutta nyt kun näiden säädösten äh, status on muuttunut, niin enää tällaista kieltoa hintojen määrittelemistä varten ei tarvitse pitää yllä. Meidän mielestämme on myös on tärkeää äh, hintalausekkeen kieltäminen, hintasäännöstelyn kieltäminen poistaa. Saman logiikan piiriin kuuluu seuraavakin suositus. Tästä olikin jo puhetta. Jotta olisimme johdonmukaisia, meidän täytyy myös poistaa määräävien markkina-asemien kielto. Ja ihan lopuksi, aikani taitaa, alkaa, taitaa olla lopussa, kun puhutaan sopimussuhteista, niin artiklat 104 ja 105, jotka liittyvät maitoon, ovat edelleenkin positiivista lainsäädäntöä 2012 asetuksen 45 artiklan nojalla. Meidän mielestämme oli tärkeää pohtia nimenomaan sopimusten formalisointia ja sopimusten kattavuutta. Tässä kohtaa neuvottelujen avoimuus, transparenssi oli asia, jota pohdimme. Kun velvoite kirjallisiin sopimuksiin on olemassa, olisi normaalia, että tämä velvoite laajennettaisiin kaikille sektoreille, koskemaan kaikkia sektoreita. Avoimuus, sopimus suhteen tasapainottaminen, sitä ei voida pelkästään rajoittaa maitosektorille ja siksi meidän mielestämme olisi kiinnostava pohtia sitä, että otettaisiin käyttöön sääntö, jonka mukaan tehtäisiin kirjallisia sopimuksia kaikilla sektoreilla. Ja johtopäätöksenä koko tästä tutkimuksesta voidaan vielä sanoa, että kilpailu politiikka maatalouteen sovellettuna. Sen pitäisi heijastella tämän sektorin erityisyyttä pikemminkin kuin pyyhkiä tuo erityisyys pois, mikä on tämänhetkinen tendenssi. Toinen huomautus, jonka voidaan johtopäätöksenä esittää, on se, että ainoastaan lainsäädäntö toimet voivat käynnistää ja oikeuttaa sen, että kilpailusäädöksien sovellu, noudattamista muutetaan ja pelkästään ja ainoastaan säädösten muutos voisi olla oikeutuksena sille, että, että näiden sääntöjen soveltamista muutetaan. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että jotta artikla 42 saa takaisin alkuperäisen merkityksensä ja jotta sen filosofia pääsee oikeuksiinsa ja jotta sitä sovelletaan kaikessa laajuudessaan, niin silloin täytyisi itse asiassa myös ö, pohtia koko tämän maatalouteen sovellettavan ö, rakennelman kulmakiveä, ö, koska 1962 tehdyt säädökset eivät enää ole oikeutettuja. Eli kun näitä uusia tilanteita pohditaan, niin silloin vasta tältä pohjalta voidaan maatalouden erityisyys ottaa täysimääräisesti huomioon. Grazie molto la professori. Paljon kiitoksia professori Del Contelle Nantin yliopistosta Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen erityisesti meidän esittelijällämme Michel Dantenille. Oli oikein hyvä kuulla professorien ääni tai äänet, jotka tuntuvat tukevan työtämme. Tämä oli kovin mielenkiintoista ja hyödyllistä ja selkeytti monia näkökantoja myöskin meille kaikille työpajan jäsenille. Nyt sitten olisi vuorossa keskustelu ja annan tietenkin puheenvuoron myöskin paneelin jäsenille, jotka voivat vastata esitettyihin kysymyksiin. Aloitetaan ensimmäiseksi. Michel da- Michelillä on ensimmäiseksi puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää koko tätä tiimiä, joka on tätä työtä tehnyt. Kuten täällä sanottiinkin, kilpailulainsäädännön kysymys ja tuottajajärjestöjen rooli ovat hyvin keskeinen YMPn elementti, vaikka sitä ei ole kovin paljon tähän mennessä puhuttukaan. Sellaisessa ilmapiirissä, jossa rahaa on vähemmän markkinoiden hallinnointiin, silloin mielestäni säätö säännökset täytyy rakentaa sillä tavalla, että löydetään ikään kuin julkisen rahan puutetta kompensoivia elementtejä. Äsken esitetyistä kohdista esittäisin seuraavat huomautukset. Se oikeus, jota sovelletaan maatalouteen tällä hetkellä, on rajoittavampaa kuin globaali kilpailulainsäädäntö. Eli tämä doktriini perustuu YMPn pioneeripolitiikkaan, joka säänteltyjen hintojen kautta pyrki markkinoita ohjaamaan, mutta joka ja, ja sitä kautta uudelleen organisoimaan Euroopan maataloutta. Tällaisen ennakkohallinnointipolitiikan me olemme nyt, siitä me olemme nyt luopuneet ja ryhtyneet markkinalähtöiseen politiikkaan ja minun mielestäni näyttää loogiselta, että me tosiaankin hyväksyisimme toisenlaisen kilpailulainsäädännön, ei sellaista, joka on spesifisti maataloutta varten, mutta sellainen, jolla olisi, jossa maataloudella olisi ainakin samat piirteet kuin ne kilpailulainsäädännön piirteet, joita sovelletaan muualla markkinoilla. Toinen huomautukseni on se, että kun ajatellaan maatalouden erityisyyttä, siihen liittyy se, että se on suhteessa asiakkaisiin täysin haja, hajallaan atomisoitua, eh, koostuu pienistä palasista. Eli kun, jos meillä on julkista markkinoiden hallinnointipolitiikkaa, niin haluammeko me, että yksityiset eh, aloitteet, eh, alojen aloitteet ja tuottajien aloitteet voivat vastata näihin politiikkoihin. Jos me vastaamme tähän kysymykseen kyllä, niin sitten meidän täytyy antaa maataloustuottajille, maanviljelijöille keinot, olla tekemisissä näiden keskustelukumppanien ja muiden toimijoiden kanssa. Mutta kysymys ei ole vain siitä, että me kokoamme maanviljelijät yhteen, mutta kun he kokoontuvat yhteen, niin heillä täytyy myös olla jotain valtaa ja voimaa niin, että he voivat tehdä asioita, jotka hyödyttävät sekä maataloustuottajia että toisaalta sitten kuluttajia. Jos me nyt katsomme, mitä sektorilla on tapahtunut, sanotaan nyt vaikka sokerisektorilla, kun 2006 eh, uudistuksen jälkeen hinnat ovat laskeneet, niin sitten sokeriala on tämän eron eh, ikään kuin korvannut, mutta kuluttaja on kohdeltu ihan samalla tavalla, eli molemmat ovat ikään kuin joutuneet systeemin rankaisemiksi. Minun mielestäni ei sen enempää kuluttajaa kuin tuottajaakaan pidä rangaista, ja sen takia eh, onkin tarpeen, ja tästä tämän asian parissa minä olen eh, työskennellytkin, meidän täytyy mennä sellaiseen suuntaan, jossa nimenomaan nämä juridiset ja oikeudelliset suositukset, joita meille tänään tehdään, suuntaan, jo niin ne osoittavat. Kiitos. Kiitoksia Michelille ja sitten Martin Nosli ja seuraavaksi sen jälkeen sitten Jägel. Kiitos. Ydinviestihän tässä varmasti on se, että komission ehdotukset eivät ole suinkaan riittäviä, niitä on parannettava. Ja että Eh, maatalouden alalle tarvitaan nämä aivan omia kilpailusääntöjään. Mitä tulee maitoneuvotteluissa, aamullahan tästä lyhyesti puhuttiin. Minua yllätti se, että tätä perusteltiin kilpailuoikeudellisilla säännöillä, että maanviljelijät tai tuottajat eivät esimerkiksi saa sitoa enempää kuin 3,5 prosenttia tuotantomääristä mutta kun meillä on keskittynyt liittymiä, ähm, niin en ymmärrä, miksi tuottajien äh, toimintaa rajoitetaan. Ja samahan koskee tietenkin, äh, jos mennään astetta tai askelta pidemmälle, niin myös kauppaa. Ja tässä huomattiin, että tässä maatalous ja sen tuottajat äh, todella pannaan liekaan. Tätä me emme halua, haluamme vapaampia käsiä kyllä. Se, että sitten sitten hintojen lukkolyöminen on kiellettyä, niin se nyt aivan erityisesti yllättää, sillä jos tuottajalla ei ole mahdollisuutta lyödä lukkoon omia hintoja, niin mitkä ihmeen markkinat ne sellaiset oikein ovat. Ja kun katsotaan tuottaja järjestöjä, niin kyllähän heilläkin täytyy olla mahdollisuus näyttää, että tällainen sopimus on toimiva. Joten tämä on ihan käsittämätöntä. Sitoutuminen sopimuksiin, tämähän liittyy myös maitopakettiin ja sen ongelmiin. Jäsenvaltiot sanoivat, että tämä tehdään jäsenvaltiokohtaisesti ää, vapaaehtoisesti. Ja tämäkin täytyy tehdä selväksi, että jos tämä on täysin vapaaehtoista, niin se hyödyttää vain osaa alasta, osaa sektorista, niin ei se sitten ole kovinkaan hyödyllistä. Jos ja kun me yhdessä neuvot, neuvotteluissa YMPstä haluamme saada aikaan kunnollisen lopputuloksen, meidän täytyy tätä asiaa nostaa todella esiin. Tämä koskee toki paitsi maatalousalaa myös kilpailu asioista vastaavaa komission jäsentä, että lähteekö komissio koko rintamalla liikkeelle. Minulla on sellainen vaikutelma, että komissiossa on eh, edustajat, jotka haluavat eh, maatalouden pistää todelliseen eh, peukalon ruuviin ja että ajatellaan vain kuluttajia. Kuluttajienhan täytyy saada sitten viime kädessä mahdollisuus saada halpoja tuotteita. Näin katsotaan, kun ei ajatella tuottajia. Ja siksi tässä on epätasapainoa ja kyllä minua kummastutti, jos nyt maitopakettiakin ajatellaan, se, että kilpailuviranomaiset kritisoivat sitäkin vähän, mikä maitopaketissa saatiin aikaan. Todetaan, että vaikutukset markkinoille ovat voimakkaita ja minusta tämä on käsittämätöntä ja kyllä kilpailukomissaarin ja maatalouspääosaston välillä täytyisi asiasta keskustella todella vakavasti. Kiitos. Elisabeth Jäger, poi Marian McGuinness. Elisabeth. Ensin Elisabeth ja sitten Marian McGuinness. Vielen Dank. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tämän aamun keskustelu osoitti, että nyt yhtäältä kyllä olemme vapauttamisen puolesta ja monilla aloin se on toteutettukin, mutta toisaalta sitten aina, jos ja kun ongelmia syntyy, kysymme, että missäpä puitteet ja missä mahdollisuudet, e, joita vapauttaminen tuo mukana, mutta missä sitten nämä puitteet, mahdollisuudet puitteille. Jos oikein ymmärsin, täällä todettiin, että kilpailuoikeus menee maatalouslainsäädännön yläpuolelle. Eli tässä nyt vapauttaminen on käynnissä, vanhat säännöt eivät enää päde ja todettiin, että maataloustuottajat kilpailupuitteissa tulisi äh, antaa heidän olla todellisia toimijoita tulevaisuudessa siis. Mutta miten tämä sitten hoidetaan? Maitopaketti ja maitokeskustelu petti minulle kyllä hyvin paljon, kun katson nyt vaikkapa Saksan liittotasavallan kantaa, että tätä ei vapaaehtoisesti haluta ja hoidetaan asia mieluummin itse, mutta mielestäni tässä nyt tarvitaan kahta asiaa. Ensinnäkin meidän täytyisi pohtia omalta kannaltamme tällaista epäreilua tai ää, vääristävää kilpailu toimintaa. Myös täällä ihan maatalousvaliokunnassa meidän täytyy katsoa, minkälainen kilpailu mielestämme on epäreilua. Ja toiseksi, jos sanotaan, että maataloustuottajien täytyy olla todellisia toimijoita, niin heillä on sitten oltava oikeus olla toimijoita, mutta esimerkiksi maitopaketti ei tätä oikeutta tuottajille antanut, niin kuin tarpeen olisi ollut. Voitaisiinko, ja tähänkin viitattiin, vaatia oikeudellisia puitteita, jotka, mitä tulee kilpailuoikeuteen, suhteisiin yritysten välillä, ja toimituksiin, niin voitaisiinko löytää ihan sitova Euroopan laajuinen malli, ratkaisu, johon sitten kaikkien jäsenvaltioiden täytyy taipua ottamalla se osaksi omaa lainsäädäntöään. No, kuluttaja-alallahan tässä onnistuttiin ja jos me tässä nyt vapautamme vapauttamasta päästyämmekin, eikä kai tämän yli eikä ympäri pääse miten, niin tällaiset puitteet tarvitaan. Mahdollisuuksia voisi näin saada myös maatalousvaliokunta. Ja meillä täytyisi näin olla sitten kaikkia ryhmittymiä koskevat, siis kaikkia niitä tahoja koskevat sitovat säännöt, jotka tässä elintarvikeketjussa jotenkin ovat mukana. Kiitos. Ines poi Agnew, Marian. Kiitoksia sitten Marian. Thank you, Chairman. Um, my thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia asiantuntijoille erittäin mielenkiintoisesta eri esityksestä. Meidän täytyy varmasti tutkia tarkkaan nämä asiat, joita otettiin esille kilpailulainsäädännöstä ja sen suhteesta maatalouteen. Michel Dantanin esille ottamat kysymykset liittyvät tähän läheisesti. Yleisesti ottaen sanoisin jotakin, mikä liittyy komission lausumaan tänä aamuna ja sitten myöskin la- Elisabeth Jäglen mainitsemiin epärehteihin äh, markkinakäytänteisiin ja niitä koskeviin, koskevaan listaan. Mehän tässä nyt uudistamme yhteistä markkinajärjestelyä, mutta samanaikaisesti todellinen tilanne on, että komissiossa on intressiryhmiä, jotka pohtivat tätä asiaa ja parlamentti ei ole tässä työssä mukana. Ja muutaman kuukauden päästä tästä saadaan työt päätökseen jossakin määrin. Se, mitä jäsenvaltiossa tässä asiassa on tapahtumassa, on kirjattu raporttiin on aivan selvää, että tuottajilla on siellä ongelmia, epä, käytänteitä ja niin edespäin. Tietyt jäsenvaltiot ovat yrittäneet niin sanottuja soft law-keinoja, pehmeän lainsäädännön keinoja, mutta on aivan selvää, että tiukkaa, kovaa lainsäädäntöä tarvitaan. Ja on aivan selvää myöskin, että kilpailulainsäätäjät ja, ja äh, vähittäismyyjät eivät halua tätä. Eli Michel, avoin kysymykseni kuuluu, mitenkä jatkaa työtä tässä tilanteessa. Minun mielestäni meidän pitäisi jatkaa eri foorumeilla työtä. Joka tapauksessa meidän täytyy varmistaa, että me kuljemme samaan suuntaan ja että me vaikut, pystymme vaikuttamaan komission, komissiossa tapahtuvaan ajatteluun ja ajatuskulkuun arvostan Barnierin ja Cholosin ja kuka se kolmas komissaari onkaan, Tajani. Ymmärrän, että he, heillä on hyvää tahtoa ja he tarkoittavat hyvää ja he haluavat ryhtyä toimiin, mutta minun täytyy ymmärtää, mikä rooli meillä kaikissa tässä on, meillä parlamentilla. Esatto, grazie. Niinpä juuri, kiitoksia Marian. Ja nyt sitten edustaja New ja sen jälkeen varapuheenjohtaja. Um, Kiitos. Minulla olisi kolme kysymystä paneelille. Kaksi liittyvät erityisesti omaan maahani, UK ja sitten yksi on hiukan yleisluonteisempi. Kun katsotaan Britannian sokeri teollisuutta voi sanoa, että kahdella järjestöllä on määräävä markkina-asema. Ja maanviljelijöiden liitto on ainut taho, joka esimerkiksi sokerialalla käy neuvotteluja British Sugar yrityksen kanssa, jolla on sitten taas oma määräävä markkina-asemansa. Se on oikeastaan ainut toimija. No, sitten sokeria myydään kaupan hyllyllä ja kysytään, että mikä on oikea hinta. Voitteko te varmistaa minulle, että tällainen skenaario ei joudu uhanalaiseksi uuden lainsäädännön kautta? Toiseksi, kun puhutaan määräävästä asemasta, onko sitä määritelty? Onko se 50 prosenttia markkinoista vai kuinka paljon? Tietääkö joku tätä? Mikä on määräävä? Ja kun puhutaan tästä lainsäädännöstä, niin menisikö se jäsenvaltion omien kilpailuviranomaisten yläpuolelle? Ja uskooko paneeli, että että näillä uusilla säännöillä olisi samat vaikutukset kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka niiden erilliset tilanteet ovat hyvin erilaisia. Maat ovat eri kokoisia ja niissä erilaiset markkinat. Kiitos. Kiitos sitten Jose Bove. Minäkin haluaisin ihan ensiksi kiittää Nantin yliopiston tiimiä työstä, joka on hyvin valaisevaa nyt kun juuri työskentelemme näiden YMJin tekstien parissa. Tässä on hyvin konkreettisia ehdotuksia, se on hyvin valaiseva ja hyvin positiivisia ehdotuksia sisältävä teksti. Tällä hetkellä me olemme aika hämmästyttävässä tilanteessa, koska me toisaalta näemme kaikenlaisia hyökkäyksiä ja tuomioita. Äskettäin Endivien osalta tuli tällainen tilanne endivien tuottajien kohdalle. Sitten maidon tuottajat tai maitosektorin toimijat, joilla ei ollut mahdollisuus järjestäytyä, mikä oli ristiriidassa minun mielestäni taloudellisen tehokkuuden kanssa. Ja täällä parlamentissa on täysistunnossa äänestetty mietinnöstä, jota itse ehdotin, jossa, jossa puhuttiin siitä, että 31 mentäisiin 20 prosenttiin maataloustulon suhteen ja tällä hetkellä lainsäädäntö on täysin lukossa eikä mahdollista sellaista kilpailulogiikkaa, joka tällä hetkellä tässä on esillä. Jos katsotaan ensimmäisiä tekstejä vuodelta 1962, ja minusta tuntuu, että voimme jopa mennä Rooman sopimukseen vuoteen 1957 ja katsomme, millaista logiikkaa siellä on noudatettu. Siellä oli tosiaan tällaiset säännellyt hinnat, ja haluttiin näillä hinnoilla sitten saada maataloustuottajille saman kokoiset tulot kuin muilla sosiaalisilla ryhmillä. Mutta Rooman sopimushan on edelleenkin olemassa, ja koska meillä kerran on Rooman sopimus, joka on edelleen eläinlainen perusreferenssi, niin sitten uusien taloudellisten sääntöjen pitäisi, ne pitäisi soveltaa siten, että edelleen ollaan ensimmäisten sopimusten kanssa, Rooman sopimuksen kanssa sopusoinnussa. Michel Dantan puhuikin tästä siitä, että me olemme nyt itse asiassa joutuneet vastarintaan suhteessa komission ja vahvaan parlamentin asemaan tai vahvaan kantaan. Ja tällä hetkellä me olemme tällaisessa tilanteessa ja nyt meidän täytyy hyvin selkeästi mennä eteenpäin jotta päästään tilanteeseen, jossa politiikasta tulee koherenttia, johdonmukaista ja budjettipolitiikka seuraa talouspolitiikkaa, koska muussa tapauksessa nimenomaan maataloustuottajat ovat ne, jotka tästä kaikesta kärsivät ja koko tämä uudistus ähm, äh, hyödyttää sitten vain äh, suuria jakeluketjuja tai sitten äh, kuluttajia. Kiitos. Kiitoksia Jose Bovelle ja kaikille kollegoille, jotka käyttävät puheenvuoron, ellei nyt muita pyyntöjä ole niin antaisin jälleen puheenvuoron professoreille ja erityisesti professori Del Contille, jos hän haluaisi reagoida täällä esitettyihin ajatuksiin. Haluaisin kiittää myös kaikkia muita erinomaisesta työstä, siis professoreita Janna Relli ja Bodigel. Euh, Ensimmäinen vastaus vain ja sitten annan kollegoille puheenvuoron, mutta mikä on siis oikeutus tai perustelu sille, että järjestäytymis, tuottajien järjestäytymisoikeutta rajoitetaan, eh, koska kun 106 eh, artiklan sääntö estää määräävän markkina-aseman, niin tämä aiheutti meille kaksinkertaisen kysymyksen. Toisaalta se, että olimme ristiriidassa yhteisölainsäädännön kanssa, kilpailulainsäädännön kanssa nimenomaan, ja sitten toisaalta myös ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joita on asetettu, mutta voidaan kysyä, onko tämä järjestäytymisoikeuden rajoitus, eikö se johda, onko niin, ettei se välttämättä johda rakenteelliseen yhteistyöhön ja siihen, että nimenomaan maatilat tulevat osaksi yhteistä kokonaisuutta ja, ja, ja siten diversiteettiä ja pluraalisuutta vastaan. Tämä meitä suuresti yllätti, että, että tässä jouduttiin tällaiseen ristiriitaan. Sitten toisaalta tämä yhteistyöjärjestelyt silloin, kun niitä tehdään, ne suosivat suuria struktuureita, jotka ovat jo ennestään määräävässä markkina-asemassa. Eli tässä on nyt useita paradokseja. No, kun on kyse maataloudesta ja kilpailusta, idea ei ole se, että sanotaan, että maatalous olisi jotenkin kilpailulainsäädännön ulkopuolella tai että sillä olisi epäoikeutettu poikkeusasema, vaan idea on se, että horisontaalisesti ja vertikaalisesti maataloustuottajat voisivat järjestäytyä keskenään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan muutetaan kilpailun perusperiaatteita. Nimittäin se, että heillä maataloustuottajilla voi olla samat aseet, avoimuus, olosuhteet ja saadaan aikaan homogeeninen markkina. Me emme siis ole sellaisessa tilanteessa, jossa epäoikeutetusti vaadittaisiin jotain poikkeusstatusta, vaan olemme sellaisessa logiikassa, joka on taloudellista logiikkaa. Ja viimeinen huomautus, jonka vielä haluaisin tehdä ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, on se, että kun sanotaan, että maatalous on talouden sektori. Se on aivan totta, mutta se on kuitenkin sellainen talouden sektori, jolla on myös sosiaalinen funktio, joka ei ole pelkästään se, että tuotetaan ja vaihdetaan eh, hyödykkeitä eh, ja tuotanto, maataloustuotanto eh, ennen kaikkea mahdollistaa sen, että jokainen Euroopan unionin kansalaisella on oikeus ö, omaan ö, maatalous- ja elintarvikepäätöksentekonsa ja tällä on myös esimerkiksi ympäristöllisiä seurauksia, eli maatalous maataloutta ei voi käsitellä esimerkiksi samalla tavalla kuin öljyä, kuten esimerkiksi Ranskan kilpailuviranomainen teki vertaamalla maidon tuotantoa öljyn tuotantoon. Se on hyvin erilainen hyödyke. Tokihan maataloushyödykekin on markkinahyödyke, mutta se on erilainen kuin muut markkinahyödykkeet. Ja tämä on myös yksi oikeutus sille, että näitä asioita pohditaan eri lailla ja että kilpailulainsäädäntöä sovelletaan eri tavalla kuin muihin hyödykkeisiin. Prego, professor Janelli. Sì, dunque vorrei rispondere. Niin, haluaisin vastata ihan vain yleisluontoisena tarkennuksena, että kysymykset, joita englantilainen edustaja otti esille, ja erityisesti se, joka viittasi sokeriin, niin on sellainen asia, jos, jonka avulla pystytään selventämään meidän esittämiämme huomioita tässä asiakirjassa, joka meidän edessämmekin on. Ensinnäkin on huomattava, että maailman todellisuus on sellainen, että se perustuu ajatukseen, että maanviljelijät ovat paljon heikompia kuin muut toimijat, koska heidän markkinansa ovat suhteellisen jäykät ja senpä takia vuosien ajan on jo pyritty kompensoida hintapoliittisin toimin tällaista jäykkyyttä ja heikkoutta vastaan. Ja sen takia hintoja on pyritty kontrolloimaan, ettei romahduksia pääsisi tapahtumaan. Tietenkin hintojen valvonta on ollut ainoa väline, jota on yritetty käyttää maanviljelijöiden puolustamiseksi ja helpottamaan heidän neuvotteluasemaansa, parantamaan heidän neuvotteluasemaansa vastapuolia vastaan. Ja komission aiheena paradoksaalisesti kuitenkin tarkoituksena on nyt sitten ottaa tämä määräävän aseman väärinkäyttöajatus sellaiseen käyttöön, että lainsäädäntö ei itse asiassa edistäisikään maanviljelijöiden asiaa, koska nimenomaan 102 artikla – kieltää määräävän aseman väärinkäytön, mutta se ei estä kuitenkaan Euroopan tasoista yritystä olemaan määräävässä asemassa. Paradoksaalisesti nyt syntyy tilanne, jossa maanviljelyksessä ei ole mahdollista päästä määräävään asemaan, ja sen takia kollegan vastalause on teoreettisesti sellainen, että sillä suosittaisiin ei markkinoiden syntymistä, vaan sellaisen alueellisen rakenteen syntymistä, joka olisi maatalouspolitiikan vastaista. Ja tämä pitäisi meidän, meitä huolestuttaa, eli siis määrävän aseman väärinkäyttö, ei määrävä asema sinänsä. Ja se pitäisi, siinä pitäisi estää maanviljelijäjärjestöiden tällainen ö, toiminta. Mutta vaarana on se, että sekoitetaan trust-lainsäädännön eri tasot toisiinsa, kartellilainsäädännön kansallinen taso ja EU-taso, nimittäin kansallisen lainsäädännön täytännön, täytäntöpanijat joutuvat ottamaan huomioon paitsi EU-lainsäädännön panevaan sitä myös täytäntöön. British Sugarin tapauksessa ja siihen liittyvässä toimessa tilanne on se, että jos nyt kyseessä olisi Euroopan laajuinen määrävän aseman väärinkäyttö, niin silloin tietenkin pitäisi sovelmaa, soveltaa Euroopan kilpailulainsäädäntöä. Mutta jos tätä tilannetta ei ole, vaan kyseessä on ilmiö, joka koskee ainoastaan englantia, niin silloin on sovellettava eksklusiivisesti englantilaista kilpailulainsäädäntöä. Joten kilpailulainsäädännön tasolla, kun puhutaan eurooppalaisesta tasosta, niin on aivan epänormaalia ottaa käyttöön sellainen kielto, tai itse asiassa tunnustetaan sellaiset järjestöt, joilla on määrävä asema. Tämähän aiheuttaisi yksilöiden ja yritysten välistä syrjintää ja myöskin tuottajajärjestöjen järjestöihin kohdistuvaa syrjintää, joten meidän, meidän täytyy lähteä sellaiseen sellaista ajatuksesta, että maanviljelystä täytyy ilman muuta tukea erityistoimin ja suojata maanviljelijöitä. Ja sen takia täytyy tehdä sellainen lainsäädäntöehdotus, joka käsittelee maanviljelyä ja maanviljelijöitä sillä tavalla, että maanviljelijöillä on mahdollisuus yhteisesti taata se, että he voivat toimia asianmukaisesti itseään puolustaakseen, mutta samanaikaisesti estetään, että määrävän aseman väärinkäyttöä ei tapahdu. Ja myöskin hintojen määräämisestä, määräämisen tai sopimisen kieltäminen on kyseenalainen kysymys, koska kyseessä on heikko ala, nimittäin tuotantohinnat ja myyntihinnat ovat hyvin erilaiset keskenään. Kyseessä on oligopolinen järjestelmä ja siihen täytyy puuttua. Ja silloin kun yhdistystoiminta on vahvaa ja järjestäytyminen on vahvaa, niin taloudellisella kentällä se on positiivinen asia, koska tällä tavalla tällaista primäärisektoria voidaan puolustaa teollisuusvastapuolta vastaan ja sen käytöksiä vastaan. Ja sen takia on tärkeää, että uudesta lainsäädännöstä ei koidu maanviljelijöille jatkossa ja loppupeleissä haittaa. Vero. Kiitoksia paljon koko tiimille, kaikille professoreille. Olemme todella iloisia ja tyytyväisiä teidän esityksiin, ellei muita. Ja hetkinen, siellä on vielä edustaja Bodigelille. Hän haluaa vielä lausua loppulausumansa. Äh. Ihan pieni reaktio vain yhteen mainituista elementeistä, josta Saksan edustaja puhui liittyen sopimuksiin, joista hän sanoi, että sopimukset pitäisi tehdä Euroopan tasolla, Euroopan mittakaavassa. Ja me olemme tosiaan keskustelleet tästä kysymyksestä, eli sopimusvelvoitekysymyksestä. Ainoa sopimusvelvoite uusi sopimusvelvoite tässä ehdotuksessa on se, että sopimukset ovat kirjallisia. Eli tähän mennessä. Ja sopimuksethan noudattavat kansallisia sääntöjä. Ja me toki pohdimme myös näiden sopimusten hyödyllisyyttä ja sen hyödyllisyyttä, että mitä niissä pitäisi mainita. Tässä on todellinen sisällöllinen kysymys takana, koska koko tämä sopimuksen filosofia ei tuo mukanaan kovin paljon hyötyjä, jos ö, tässä nyt puhutaan oikeudellisista ö, aloitteista tai sanktioista, tai jos sellaisia ei ole. Ja yleisellä tasolla haluaisin sanoa, että me voimme laittaa näihin sopimukseen kuinka paljon pakollista informaatiota tahansa, jos takana ei ole mahdollisuutta oikeudellisiin sanktioihin, niin silloin koko säännöksellä ei ole kovin suurta merkitystä. Tässä nyt pähkinänkuoressa se, mitä halusin sanoa. Kiitos. No niin, nyt olemme saaneet tämän osion päätöksen. Erittäin paljon kiitoksia esiintyjille. Varmasti ovat aplodimme ansainneet. No niin, hyvät kollegat, nyt sitten ehdottaisin, että otettaisiin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 Okei, okay, uh, allora dicevo... Ant- niin, olin sanomassa, että mennään suoraan nyt kohtaan 15 hieman ennen aikojaan, eli tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020. Sandra Kalniete on valmi- valmistelijana lausunnossa ensimmäinen ajatuksen vaihto, ajatusten vaihto, seitsemännen puiteohjelman seurantaohjelma, sehän on nimeltään Horisontti 2020. Komissio on ehdottanut merkittäviä budjettikorotuksia biotalouden alalla. Innovaatiot maatalouden alalla ovat äärimmäisen tärkeitä ja, sen, ja kun tarkoituksena on tuottaa enemmän, mutta saastuttaa vähemmän. Edustaja Kanjete, teillä olisi puheenvuoro. Komission edustaja Baskuukin on paikalla. Sandra, sinulla on puheenvuoro nyt. Ole hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin todeta, että Horisontti 2020 ohjelma on erittäin tärkeää. Kyseessä on ohjelma, joka toimii kattona kaikille tutkimustuloksille. Ilman tätä ratkaisua Euroopan unioni ei saavuta voimakasta innovatiivisuutta eikä näin ollen sen kilpailukykyä saada vahvistettua. Siksi pidän hyvin tärkeänä, että että Horisontti 2020-ohjelman luku, josta täällä tänään keskustelemme, keskittyy ennen kaikkea Euroopan unionin eh, kilpailukyvyn eh, parantamiseen eri aloilla ja ennen kaikkea, tai kaiken kaikkiaan horisontti 2020 pyrkii eh, kolmen päätavoitteen saavuttamiseen. Ensinnäkin tutkimusta varten komission ehdotuksessa on varattu varoja tasapainoista maataloutta, elintarviketurvallisuutta, teknistä tutkimusta ja biotaloutta varten kaiken kaikkiaan 4,7 miljardia euroa varattuna. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä määrärahat on itse asiassa jo korva merkitty. Ja nämä rahat eivät ole muiden toimialojen tutkijoiden käytettävissä. Tämä on tärkeää juuri maatalousalalle. Tämän lisäksi haluan korostaa sitä, että kaikkien tutkimusohjelmien yhteensopivuus tai puoltaminen yhteen hiileen on hyvin tärkeää. On tärkeää, että Euroopan tutkimuskeskukset tekevät yhteistyötä, siis sellaiset tutkimuskeskukset, jotka toteuttavat tutkimusta samalla alalla. Tässähän kaikki voittavat ja hyötyvät. Tilanne tällä hetkellä on sellainen, että maailmassa elintarvikkeiden kysyntä kasvaa. Yhä enemmän luonnonvaroja käytetään elintarvikkeiden tuottamiseen ja siksi ei voida hyväksyä sitä, että 30 prosenttia elintarvikkeista itse asiassa heitetään pois, haaskataan. Ja tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan hyvin monitahoista lähestymistapaa, joka pohjautuu tutkimukseen. Haluaisin kiinnittää huomionne myös siihen, että komission aikeena on tukea sosioekonomista tutkimusta ja myös biotalousstrategiaa. Halutaan valmistella malleja ja luonnostella malleja, jotka, joilla on vaikutuksia niin väestöön kuin ympäristöönkin. Minä olen erittäin avoin yhteistyölle varjoesittelijöiden kanssa ja uskon, että saamme aikaan erittäin hyvän lausunnon, kun teemme yhteistyötä puhallamme yhteen hiileen. Ja tästä sitten myös kollegat vastuuvaliokunnassa, ITRE-valiokunnassa voivat hyötyä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt mielenkiinnolla odotan kuulevani kollegojen mielipiteitä. Kiitos. Państwa, otwieramy dyskusję. Dziękujemy Pani Poseł za prowadzenie. Paljon kiitoksia näistä johdantosanoista. Ensimmäinen Reynolds. Ja, danke schön erst einmal für die äh, Kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin äh, valmistelijalle äh, tämän puiteohjelman ja tämän ohjelman ja lausunto, tai valmist, lausuntoluonnoksen esittelystä. Minä olen puhunut tutkimuslaitosten edustajien kanssa ja he ovat innoissaan sitä, että heillä tulee olemaan mahdollisuus rajat ylittävään yhteistyöhön, mutta ongelmana nähdään nyt yksittäisten yliopistojen kohdalla kuitenkin aika valtava byrokratia. Ja kyllä meidän täytyisi tähän tutkimusohjelmaan yliopistoja ottaessamme mukaan, niin huolehtia siitä, että hakumenettelyt tulevat entistä yksinkertaisemmaksi Siis tutkimushan on juuri luovaa ja katsoo tulevaisuuteen ja haluaa edetä, mutta kaikki käynnistettävä tutkimus ei välttämättä johda mihinkään tulokseen. Eli kun lähdetään aivan uusia aloja tutkimaan ja, ja todella raivaamaan tietä, niin joskus voidaan joutua myös umpikujaan. Ja meidän me emme saa olla niin tiukkoja vaatimuksissamme, että tällainen täysin uraauurtava tutkimus jäisi ulkopuolelle. Siis luonnollisesti meidän on kuitenkin samalla huolehdittava veronmaksajien rahojen järkevästä käytöstä. Eli tässä on löydettävä jonkinnäköinen tasapaino. Tutkimus ja innovaatio liittyvät paitsi eh, tähän tutkimuspilariin myös innovaatioihin ja juuri siihen siirtoon, että miten tämä tutkimus ja nämä innovaatiot saadaan sitten äh, toimimaan käytännössä. Tämän sillan rakentaminen on aika hankalaa, siis todella tutkimuksen ja käytännön välinen suhde, sillä ei välttämättä kaikilla tutkittavalla, kaikilla tutkimuskohteilla suoranaisesti ole mitään käytännön tarjottavaa tai äh, käytännön hyötyä ainakaan heti. Eli tässä on varmasti suuri hyöty siinä, että tutkimus saa entistä enemmän määrärahoja. Meillä on hyvin monia tehtäviä myös äh, maataloudelle, uusia tehtäviä. Tarvitsemme lisää tietoja, lisää malliteknologioita, lisää innovaatioita, jotta pääsemme suuriin äh, tavoitteisiimme mahdollisimman pienellä panoksella tietenkin. Kiitos. Nie ma więcej zgłoszeń, bardzo proszę. Kukaan ei näytä pyytävän puheenvuoroa. Eli puheenvuoro on nyt, ei kun Rova McGinnisillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. I think we all accept. Pyydän anteeksi. Niin, me varmasti kaikki hyväksymme sen ja tunnustamme sen, että me tarvitsemme enemmän tietoa maataloudesta ja maataloudessa, mutta meillä on sitä myös paljon, mutta se ei välttämättä kantaudu maatalo, maataloustuottajille. Eli meidän on tärkeää myös luoda ne sillat, joiden kautta tämä tutkimustieto menee maataloustuottajille. Monet yliopistot ovat hyvin kiinnostuneita tästä, näistä rahoista. Ja minua huolestuttaa se, että tästä tulee jonkinlaista teollisuutta, että saadaan tutkimusbudjetteja ilman, että on äh, selkeä fokus, miksi näitä tutkimuksia tehdään. Minä, minä en sano tätä aivan, aivan tyhjästä, vaan minulla on tässä jotain taustalla, mutta sen enempää en nyt kerro. Kiitoksia. Ja sitten Rova Hans Garcia detrás de la señora McGuinness, porque... Niin, aika hyvin sattui, että minä, minun puheenvuoroni tuli juuri McGuinnessin puheenvuoron jälkeen. On todellakin suuri riski siinä, että meillä on paljon tutkimustietoa, mutta me emme saa sitä sitten maanviljelijöiden, karjanhoitajien ja teollisuuden ulottuville. Ja sanon teollisuuden tähän myös tähän listaan mukaan, koska tämä Horisontti 2020 ohjelma antaa nimenomaan mahdollisuuden elintarviketeollisuudelle myös saada tätä tutkimustietoa käyttöönsä. Jos nyt jokin Euroopassa erityisesti luonnehtii ja antaa kilpailuasemaa tälle sektorille Euroopassa, niin se on juuri tämä E plus, E plus I lähestymistapa, enemmän enemmällä lähestymistapa, niin että tämä tutkimustieto tulee sektorin ulottuville ja että me kykenemme siirtämään myös elintarviketeollisuuden pariin kaikki nämä tutkimustiedot ja niin edespäin, alkuperämerkinnät, erityis tuotteet ja niin edespäin, koska silloin me saamme tästä lisää kilpailukykyä ja sinne meidän parha, paras aseemme on juuri tämä laatu, tämä eurooppalaisen tuotteen erityislaatu ja ö, ominaislaatu. Paljon kiitoksia. Nyt ei ole enää lisää puheenvuoropyyntöjä. Vai hetkinen, anteeksi vain. Edustaja Anju halusi vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. I just want... Kiitoksia. Haluaisin vain tukea rouva McGinnisen lausumaan. Toivottavasti hän kuuntelee. Hän saa täältä minulta tukea. Toivottavasti hän kuulee. Niin. Sitten on toinenkin tekijä, joka astuu kuvaan mukaan. Eli tutkimusta voi tehdä tietenkin ja sitten laitetaan sen hedelmät käytäntöön ja niitä kokeillaan. Ja sitten taas kaikenlaiset vihreät aktivistit lyttäämät ne kumoon höpöpuheillaan ja minä olen ollut tai olen nähnyt uhre, tällaisen toiminnan uhreja omin silmin. Kiitoksia paljon. Tämä on ehkä turhan kriittinen arviointi, mutta siihen teillä toki on oikeus. No nyt sitten DG Agrin edustaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Digi Research. Digi Research, pan Hall. Hall. Niin hetkinen, tämä olikin tutkimuspääosaston edustaja. Kiitoksia. Olen erittäin kiitollinen siitä, että minulla on tässä tilaisuus sanoa jokunen sananen. Varmasti olette jo tietoisia tämän uuden haaste alueen horisontti 2020 kokonaisuudesta. Sillähän on suurempi talousarvio kuin aiemmalla tutkimuksen puiteohjelmalla. Määrärahoja on lähes kaksinkertaistettu, eli komissio todella tunnistaa tämän alueen suuren merkityksen ja merkityksen kasvun. Voisin ehkä nyt vastata niihin seikkoihin, joita keskustelussa nousi esiin ja voisin ehkä yrittää selittää, että komissio on erittäin tietoinen siitä tosiasiasta, että tarvitaan kunnollisia mekanismeja, jotta tutkimustulokset saadaan loppukäyttäjän käyttöön, ovatpa he sitten viljelijöitä, eh, erilaisia neuvonantajia, konsultteja eh, tai eh, joko pienimuotoista tai suurimuotoista teollisuutta. Olemme siis tietoisia tästä ja uusi tutkimuspaketti paketti on paitsi tutkimus myös innovaatiopaketti. Mm, innovaation merkitystä on kasvatettu entisestään. Olemme kaikesta tästä tietoisia ja pyrimme varmistamaan sen, että tutkimustulokset niin pitkälti kuin mahdollista saadaan ihan käytännön käyttöön. Meidän tulee kuulla, kuunnella viljelijöitä ja viljelijää liit liittoja ja ylipäätään maaseutuyhteisöjä kuullaksemme, mitä ongelmia ja pullonkauloja heillä mm, on jatkokehityksen suhteen ja kehittymisen suhteen. Ja näin varmasti voimme sitten vastata juuri kentän toiveisiin ja pyyntöihin. Siis äh, viljelijäväestön ja ylipäätään maaseutuväestön tarpeisiin. Samalla on kuitenkin muistettava, että joissain tapauksissa nähdään tietenkin äh, mahdollisuuksia kehityskuluille, jotka välttämättä eivät äh, vastaa äh, lyhyellä aikavälillä ongelmiin. Tarvitaan myös pitkän aikavälin toimintaa ja komissio luonnollisesti haluaa juuri näin tehdä. Haluamme katsoa pidemmällekin tulevaisuuteen kuin muutaman vuoden päähän. Ja tämä varmasti kiinnostaa myös monia viljelijöitä. Aion tämän tiedonvaihtokysymyksen ja tiedonsiirtokysymyksen nostaa esiin niin, että loppukäyttäjä saadaan hakeisiin mukaan mahdollisimman pian. Täytyy muistaa, että tutkimustoiminta on yleensä monialaista, monien kumppanien yhteistoimintaa ja tämä onkin juuri se ihana asia Euroopan unionin rahoittamassa tutkimuksessa. Hyvin erityyppistä tutkimuskompetenssia saadaan yhteen kaikkialta Euroopasta. Ja näin voimme toimia hyvin laaja-alaisesti. Esimerkiksi kun pyritään parantamaan maaperän hedelmällisyyttä, niin tilanne voi olla hyvinkin erilainen Puolassa ja Espanjassa, mutta jotain yhteistäkin kuitenkin voi olla niin, että samat asiat voivat hyödyttää monia eri tahoja, joten nämä yhteiset tutkimushankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, kyllä. Tämäkin on yksi pääelementteistä uudessa paketissa. Komission asiakirjankin on hyvin voimakkaasti painottanut tätä uuden paketin kohdalla se, että meidän on hinnalla millä hyvänsä yksinkertaistettava sääntöjämme. Ja tämä on siis osa uutta pakettia ja hyvin monia, monia toimia on katsettu, kun pyritty joitain varsin monimutkaisia hakuprosesseja todella yksinkertaistamaan. Meitähän on tästä kritisoitu menneisyydessä. Yksi tärkeä asia nostaa esiin on seuraava. Todella yhteys viljelijäväestön, nämä on hyvin tärkeä. Tutkimus ja maatalouspääosasto pyrkivät tällaiseen hyvin innovatiiviseen kumppanuuteen ja näemme merkittäviä mahdollisuuksia synergiaedun luomiseksi eri tutkimusohjelmien horisontti 2020 sekä maaseudun kehittämisrahaston välillä. Ja odotammekin, että saamme kyllä hyötyä tästä erittäin läheisestä yhteistyöstä jota meillä on kollegojemme kanssa Agri maatalouspääosastossa. Ohjelma toimintaa hallinnoidaan kahden pääosaston välillä hyvin läheisessä yhteistyössä, että voidaan varmistaa se, että maaseudun kehittämisen ja maanviljelyn saama hyöty on sitten välitöntä. Tässä se, mitä halusin sanoa. Ja jos teillä on vielä yksityiskohtaisempia kysymyksiä, niin äh, minä voin äh, tutkimus- ja innovaatiopääosastolta mielelläni niihin vastata, tai sitten kollegaa maatalouspääosastolta. Kiitos. Przedkładamy pana pytanie członkom komisji, czy są... Haluaisiko kukaan esittää kysymyksiä komission edustajille? Pää- joko maatalous- tai tutkimus- ja innovaatiopääosaston edustajille. To w takim razie poprosimy panią sprawozdawcę. Ellei, niin sitten valmistelija varmaankin haluaa kysäistä jotakin. Kungs, jautājumi ir daudz, un faktiski es pateicos kolēģiem, kas tās šaubas, kuras man... Minä haluan sydämellisesti kiittää kollegoita kollegat ovat onnistuneet hälventämään monia epäilyksiä, joita minulla, tai eivät hälventämään, vaan tuoneet julki monia epäilyksiä, joita minulla itsellänikin oli, kun luin tätä asiakirjaa. Ja haluan kiittää myös komissiota, nimittäin siitä, että komissio on tietoinen näistä ongelmista ja yrittää ja pyrkii etsimään parhaita ratkaisuteitä niihin. Toivon, että näin tosiaan on. Minä todellakin toivon sitä ja toivon sitä myös jatkotyön työssä. Myös sitten, kun tämä mietintö saadaan valmiiksi ja siitä äänestetään horisontti 2020. Toivon, että se johtaa sellaisiin ratkaisuihin, että komissio löytää sellaisia ehdotuksia maataloustuottajille ja jatkojalostajille, jotka ovat hallinnointiteknisesti hyviä ja tulevat johtamaan kaikkein parhaimpiin tuloksiin. Kiitoksia. Kiitoksia valmistelijalle. Nyt varmaankin voimme siirtyä seuraavaan esi- esityslistan kohtaan. Meidän vieraamme lienee jo paikalla. Aivan. Lämpimästi tervetuloa Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsen Michel Cretin. Ja nyt käsitellään sitten yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta koskevia ehdotuksia. Annamme hetken vielä vieraalle asettautua aloilleen ja sen jälkeen hän saa aloittaa puheenvuoronsa. musimy. Udzielam panu głosu. E, e, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin ihan ensin kiittää teitä kutsusta tähän valiokuntaan, jotta voin tuoda esille Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiä komission lainsäädäntöehdotuksesta, joka koskee YMPn uudistusta. Tämä lausunto liittyy neljään pääasialliseen hankkeeseen, jotka tätä uudistusta luonnehtivat. Ja tämä kertomus on tehty tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista sen vuosikertomuksessa, kuten myös muissa kertomuksissa, joita tästä asiasta on kirjoitettu. Tulen ottamaan esiin neljä eri seikkaa, neljän eri pääkohdan ympärille tulen ryhmittelemään oman eh, esitykseni. Ensimmäinen koskee yksinkertaistamista, YPMn yksinkertaistamista. Tästä asiasta haluaisin huomauttaa, että komissio on pyrkinyt vastaamaan tiettyihin huomautuksiin, jotka parlamentti, neuvosto ja tuomioistuin ovat esittäneet yksinkertaistamisesta. Annan teille kaksi esimerkkiä tästä komission tavasta vastata tähän odotukseen. Ensimmäinen on perustuen maksaminen, se, että perustuki korvaa kaksi eri kohtaa, nimittäin entisen perustuen ja sitten pinta-alatuen. Tämä on yksinkertaistava elementti sitäkin suuremmalla syyllä kuin Kun tämä yksinomaisen tuen maksamisjärjestelmä oli hyvin monimuotoinen ja tämä on ehdottomasti edistystä kohti yksinkertaistamista. Yksinkertaistaminen liittyy myös pienviljelmiin. Mitä tulee muihin kohtiin, komissio on tiedostanut ongelman ja ehdottanut ratkaisuja, mutta tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta ne ovat vaikeita soventaa käytäntöön. Annan kohta teille esimerkkiä siitä, mitä tällä tarkoitan. Ja juuri tästä syystä kaiken kaikkiaan tuomioistuin on sitä mieltä, että uusi YMP-lainsäädäntö on edelleen monimutkaista ja mutkikasta. Annan kolme esimerkkiä tästä aiheesta. Ensimmäinen esimerkki liittyy maaseudun kehitykseen. Puitteet, joita tässä ehdotetaan, pitää edelleen kuuden tasoisia sääntöjä voimassa. Kuuden tasoisia sääntöjä on ollut ennenkin ja nämä kaikki tasot säilytetään ensinnäkin rakennerahastoja koskevat yleiset säännöt ja sitten kansallisia eh, yrityssäädöksiä koskeva taso. Tässä ovat ne kaksi ääripäätä. Toinen esimerkki liittyy ehdollisuuteen. Tuomioistuin on sitä mieltä, että lainsäädäntökehyksen uudistus, kun, mitä tulee ehdollisuuteen, toki tuo mukanaan yhden yksinkertaistamista, koska säännöksiä on vähemmän, mutta tämä on kuitenkin näin näistä yksinkertaistamista meidän mielestämme, koska yksinkertaistamisessa on oleellista se, että eh, sitä tapahtuu myös sisältötasolla, eikä vain niin, että kootaan aikaisempia säädöksiä yhden säädöksen piirin. Sitten aktiivinen maanviljelijä. Tämä kysymys. Komissio on tässäkin asiassa pyrkinyt siihen, että eh, tuki kohdennetaan paremmin todellisiin maanviljelijöihin tai aktiivisiin maanviljelijöihin. Ja tästä näkökulmasta tuomioistuin on totta kai samaa mieltä komission diagnoosin kanssa, eli että tuet pitää kohdentaa paremmin aktiivisille maanviljelijöille. Mutta tuomioistuin kuitenkin epäilee, äh, ovatko nämä komission ehdottamat toimet sellaisia, että ne voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. Tuomioistuimen arvio ja ehdotus on se, että tämä, nämä säännöt voisivat tyytyä melko yleiseen määritelmään siitä, mikä on aktiivinen viljelijä ja sitten jättää komission huoleksi tämän lainsäädännön konkreettisen hallinnoinnin niin, että sitä sovellettaisiin tapausten monimuotoisuuteen, niiden tapausten, joita sitten käytännössä tulee vastaan meistä vaikuttaa aika mahdottomalta, että etukäteen otettaisiin huomioon kaikki konkreettiset mahdollisuudet harjoittaa maataloustoimintaa, kun kyseessä on kuitenkin yleisluontoinen lainsäädännöllinen teksti. Toinen seikka, josta haluan puhua, on YMPn päämäärä, sen tarkoitus. Me olemme sitä mieltä, että lainsäädäntö ne fournissent pas une, une réponse claire à la question de... Lainsäädäntöehdotukset eivät anna selkeää vastausta tähän ydinkysymykseen, että mitä YMPn kautta oikeastaan halutaan rahoittaa, mikä on sen todellinen tarkoitus. Ehdotukset, joita tässä esitetään, ovat edelleenkin, kuten menneisyydessäkin, sellaisia, että ne perustuvat eri tukiin liittyviin rahoitusvälineisiin ja pikemminkin kuin siihen, että lähdettäisiin liikkeelle siitä, millaisiin tuloksiin pyritään ja mitattaisiin näitä tuloksia, katsottaisiin näitä tuloksia. Eli nyt jos pitäisi siirtyä väline kohtaisesta välinekeskittyneistä politiikasta tulos suuntautuneeseen politiikkaan. Ja tämähän oli nimenomaan komission tavoite ja tätä komissio nimenomaan vaati, mutta meidän mielestämme tämä orientaatiomuutos näkyy aika vähän näissä säädösehdotuksissa, joita teille on ehdotettu. Annan tästä neljä esimerkkiä tai sellaisista kysymyksistä, joissa YMPn tarkoitus, todellinen tarkoitus ei ehkä toteudu. Mitä sitten tulee suoriin tukiin? Niin eh, tuomioistuin toteaa, että niiden tavoitteista ei sanota mitään tämän ö, eh, uuden ö, eh, lainsäädännön ö, teksteissä. Kuitenkin olisi syytä odottaa, että nimenomaan suorien tukien tavoitteet eksplisiittisesti ilmaistaisiin ja täsmällisesti ilmaistaisiin. Sitten tuen jakaminen eri tuen saajien kanssa. Tässäkään ei mainita, ei määritellä yhtään erityistavoitetta. Tämän tuen jakaminen siis edelleenkin perustuisi oleelliselta osin eh, nimenomaan eh, tilojen pinta-alaan, kuten nykyäänkin. Totta kai joitakin muutoksia tässä toki ehdotetaan, niissä esimerkiksi täsmennetään, että ähm, että epäsuotuisten alueiden maanviljelijät ja nuoret maanviljelijät saavat ylimääräistä tukea hehtaaria kohti. Tämä on tavallaan epäsuora tapa ottaa huomioon erityistilanteet, mitä tulee itse maataloustuottajiin, mutta kaikesta tästä huolimatta, näistä kahdesta esimerkistä huomi, huolimatta, näistä kahdesta positiivista esimerkistä huolimatta, tuomioistuin on kuitenkin sitä mieltä, että tätä yleishallinnointia kuitenkin luonnehti sisäinen ristiriita, joka oli tilatuen kohdalla myös olemassa. Ja se liittyy siihen, että toisaalta halutaan tukea maanviljelijöiden yksilöllistä tulonmuodostusta ja sitten toisaalta taas ei oteta huomioon eri tilojen erityispiirteitä. Esimerkiksi kustannusten tai tuotantopanosten erilaisuutta silloin, kun tuotetaan julkisia hyödykkeitä. Mehän odotamme heiltä nimenomaan julkisten hyödykkeiden tuottamista ja ne voivat olla hyvin erilaista, erilaisia riippuen siitä, missä heidän tilansa ovat, missä maassa, millaisella alueella ja niin edespäin. Ja tässä ei ole minkäänlaista tukien erottelua näiden julkisten hyödykkeiden mukaan tai niiden funktiona. Kolmas esimerkki liittyy ehdollisuuteen ja tähän ekologiseen aspektiin tässä lainsäädäntöehdotuksessa. Ehdollisuus ja ekologisuus, viherryttäminen nimenomaan suorien tukien osalta, niitä ei määritellä E, tarpeeksi selkeällä tavalla tai asianmukaisella tavalla. Me toki tiedämme, että on olemassa tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, kuinka tehokasta ja välttämätöntä on ottaa mukaan sellaisia toimia, että määritellään esimerkiksi ekologisesti e, merkittävät alueet. Se on erittäin tärkeää biodiversiteetin kautta kannalta. On paljon talouden, tieteellistä tutkimusta, joka osoittaa, että tämä on erittäin hyödyllistä ja tehokasta, mutta tässä lainsäädäntöehdotuksessa ei ole konkreettisia ehdotuksia eikä eh, tämän, eh, näiden toimien suhteen ja viimeinen eh, koko YMPn tarkoitusta koskeva huomautukseni liittyy maaseudun kehitykseen. Koko tämä lainsäädännöllinen kehys tai säännöstö puite liittyy hyvin monimuotoiseen tilanteeseen ja e, tuomioistuimen mielestä maaseudun kehittämispolitiikan pitäisi noudattaa e, tarkempia, täsmällisempiä ja vähemmän monimutkaisia tavoitteita. Sitten kolmas esitykseni kohta. Se liittyy komission valvontaan siitä, millaisia hallinnointi- ja, ja valvontajärjestelmiä jäsenmaissa perustetaan näiden tukien valvonnalle jäsenmaissa on kahdenlaisia maksajaorganisaatioita ja sitten sertifiointiorganisaatioita. Ja mitä tulee maksajavirastoihin, niin jäsenmaat antavat niille niiden valtuudet, kuten te hyvin tiedätte. Tuomioistuin on sitä mieltä, että koska komissio on viime kädessä vastuussa siitä, miten budjettia pannaan täytäntöön, sen pitäisi voida alusta saakka valvoa näiden virastojen ja organismien perustamista ja käyttöönottoa ennen kuin virheitä ja puutteita ilmenee, erityisesti niiden toiminnan tehokkuutta ja niiden järjestelmien tehokkuutta, joita ne toiminnassaan käyttävät. Mitä tulee sertifiointiorganisaatioihin, niitä eivät e, jäsenmaat itse perusta, mutta kylläkin nimittävät ne, mutta komissio tässäkin kohtaa käyttää omaa työtään tärkeänä lähteenä sille, että se voi varmistua siitä, että maatalousmäärärahat käytetään oikealla tavalla ja hyvin. Eli tässä on kyse no. todentamisviranomaisista. Mitä tulee todentamisorganisaatioihin, komissio ehdottaa, että niiden roolia laajennettaisiin laajemmallekin kuin pelkästään maksajavirastojen tilien tarkistamiseen. Komissio ehdottaa, että ei todennettaisi pelkästään näitä tilejä, vaan maksujen ja tukien laillisuutta ja säännönmukaisuutta. Ja tämä tuomioistuimen mielestä on erittäin hyödyllistä todentamisfunktion vahvistamista. Mutta me olemme kuitenkin hyvin yllättyneitä siitä, millä tavalla tämä komission tarkoitus on mukana tässä lainsäädäntöehdotuksessa, sillä tässä ehdotuksessa eh, todetaan, että tulevaisuudessa todentamisorganisaatiot antavat lausunnon ei ainoastaan maks- ei maksajavirastojen tileistä, vaan pikemminkin eh, niiden johtajien eh, vakuutuslausekkeesta. Ja nyt me tosiaankin haluamme painokkaasti sanoa, että on hyvin suuri ero siinä, todennetaanko ö, tilit vai todennetaanko ö, niiden tukien laillisuus, jotka, joihin nämä tilit perustuvat. Ja minusta tätä ö, seikkaa pitäisi ehdotuksessa vielä täsmentää. Neljäs esitykseni kohta on hiukan pidempi, mutta se on kuitenkin jo viimeinen. Ö, Eli haluaisin puhua kahdesta asiasta. De paiement dans le cas où euh, les comptes... Sellaisista tu- tuista ja maksuista, äh, jossa kaikkia ehtoja ei ole täytetty. toujours, Eli tilien äh, tarkistaminen, siinä menettelyssä olisi tärkeää siten kuin komission yleisessä säännöstössä. Todetaan artikla 53 ja mitä tulee sitten toimeenpanon modaliteetteihin, niin se, ne käyvät ilmi artiklasta 42. Näitä artikloja komissio ei täysin tällä hetkellä sovella. Tuomioistuin on muistuttanut siitä, että tilien tarkastaminen ja hyväksyminen on noudattaa yleisiä budjetin sääntöjä, erityisesti mitä tulee maatalousmenoihin, niin nehän ovat yhteisen hallinnoinnin alla. Toisin sanoen se, että voidaan ottaa vastuu sellaisten maksajavirastojen maksuista, eh, jotka ovat jäsenvaltioiden asettamia, niin siksi tilien tarkastaminen ja hyväksyminen on niin tärkeä menettely ja se tarkoittaa komissiolle yhtäältä sitä, että komission täytyy määritellä se kulumäärä, joka säännöllisesti voidaan Euroopan budjettiin sisällyttää ja toisaalta komission pitäisi sitten sellaiset kulut, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia, niin komission tulisi ne ottaa pois tämän menettelyn piiristä. Tämän positiivisen vuosittaisen summan määritteleminen siitä, mitkä kustannukset hyväksytään, ei vieläkään ole mukana komission velvollisuutena tässä ehdotuksessa ja meidän mielestämme näin pitäisi kuitenkin olla. Sen pitäisi, se pitäisi täsmällisemmin todeta. Edelleen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tuomioistuin toteaa, että yksikään ehdotetuista muutoksista ei komis, anna mahdollisuutta komissiolle korjata tai oikaista asioita tilien tarkistamisen ja hyväksymisen yhteydessä. Tässä on ero kahden EU-politiikka-alan välillä, mitä tulee rakennerahastoihin, Federiin ja Euroopan sosiaalirahastoon ja kohesiorahastoon, niin näitä säätelevä säännöstö sen suhteen, säännöstö sanoo, että kun komissio ehdottaa oikaisutoimia, jäsenmailla on mahdollisuus todeta, että komission toteama väärinkäytön arvo on pienempi kuin ö, se menettely, jolla komissio tämän korjaustarpeen toteaa. Eli tässä kohdellaan eri tavoin kahta ö, korjausta. Sitten ihan lopuksi vielä tukien alentamiseen liittyvä huomautus. Mitä nämä tukien alentamiset ovat? Komissio voi niitä soveltaa kun teoreettisesti lasketaan, mikä tietyn tuen loppusumma on, joko siksi, että kaikkia ehtoja ei ole täytetty tai koska joku maataloustuottaja ei ole täysin noudattanut kaikkia sitoumuksia, joihin hän on sitoutunut maaseudun kehittämisrahojen rahojen, rahoja hakiessaan. Tällöin komissio voi laskea tuen määrää, mutta meidän mielestämme ehdotus on tältä osin hyvin sekaava. Erityisesti artikla 65 on erittäin sekaava, koska se tuo mukaan erottelun, joka on mielestämme keinotekoinen, eli toisaalta tukien laskeminen ja toisaalta sanktio, joka, jonka muoto on nimenomaan tuen laskeminen. Emme oikein ymmärrä, mikä tässä on ero näiden kahden välillä, koska tässä ei myöskään selosteta, mitä sanktiolla tarkoitetaan. Eli tämä kohta on sekava ja tämä selittävä elementti tulee sitten mukaan muutamaa artikkelia myöhemmin, kun tullaan artiklaan 97. Siinä sanotaan, että rangaistukset, jotka me tarkoittavat tuen laskemista, eivät vaikuta tukien laillisuuteen. Tämäkin oli hiukan yllättävää, koska mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa? Jos hyvin ymmärsin, oikein ymmärsin tämän artiklan, se tarkoittaisi konkreettisesti, että tuen saaja, joka ei täytä kaikkia sääntöjä, olisi kuitenkin oikeutettu koko tuen vastaanottajaksi ja se olisi täysin laillinen tuki, mutta kuitenkin tuen saajan tehtävänä olisi palauttaa osa tästä tuesta tai jopa koko tuki, eli tämähän olisi juuri se tuen laskemismekanismi, kuitenkin niin, että eh, hän ei joudu eh, rangaistuksen kohteeksi siksi, että hän on rikkonut sääntöjä. En todellakaan ymmärtänyt 65 eh, artiklan enkä 97 artiklan merkitystä. Tässä kyllä tosiaan tarvitaan selvennyksiä. Sitten tuen laskemiset ovat keskeinen elementti ehdollisuuspolitiikassa, koska juuri sitä kautta ehdollisuutta toteutetaan. Jos ehdollisuusvelvoitteita ei noudateta, niin silloin ei ole oikeutta saada prosenttisesti sitä tukea, joka oli tarkoitus saada. Tällöin komissio laskee tuen määrää, mutta nämä tuen laskemiset tuomioistuin haluaa korostaa sitä, että sellainen tuen lasku, joka johtuu siitä, että ehdollisuussääntöjen puitteissa ei ole noudatettu kaikkia velvoitteita, vaan on rikottu näitä velvoitteita vastaan. Anteeksi, aloitan lauseeni alusta. Eli ne velvoitteet, jotka liittyvät ehdollisuuteen, ne ovat laillisia velvoitteita niin kuin muutkin velvoitteet, jotka koskevat kaikkia maataloustuottajia, jotta he voivat nostaa koko heille myönnetyn tuen, joten, komissio, joten me olemme sitä mieltä, että eh, jos näitä velvoitteita ei noudateta, niin silloin tuen maksamisen pitäisi olla laitonta tai epäregulaaria, ja näin ei tällä hetkellä ole. Toisin sanoen eh, ehdollisuussäännöt eivät ole eh, laittomuusehto sille, eh, sille että, että suoria tukien nostaminen olisi laitonta. Ja tämä on väärin. Ehdollisuussääntöjen puitteissa myös velvoitteiden noudattamis, eh, noudattamispakkoa on heikennetty. Yleinen laskuprosentti piti olla vähintään 3 prosenttia, mutta uudessa ehdotuksessa tätä prosenttilukua ei ole mukana ollenkaan. No niin, tässä nämä yksityiskohtaiset huomautukseni, niitä en luettele enempää, mutta johtopäätöksenä haluan vielä esittää ja muistuttaa teille siitä, että tämän uudistuksen hallinnolliset kustannukset ovat korkeat erityisesti jäsenmaille, koska hehän hallinnoivat näitä menoja. Ja komissio itse omassa vaikutusten arvioinnissaan arvioi, että tämän, nämä hallinnolliset kustannukset voisivat tuoda mukanaan 15 prosentin nousun suorien tukien hallinnointikuluihin. Tuomioistuin kuitenkin toteaa, että hyvin vähän informaatiota on saatavissa sen hyväksi, että nämä lisäkustannukset toisivat mukanaan, että ne kompensoituisivat tehokkuuden kasvulla. Äh, niin, arvoisa puheenjohtaja, puhuin aika pitkästi, mutta joka tapauksessa tässä tämä koko lainsäädäntöehdotus on aika pitkä, joten nämä huomautukset halusin esittää. Kiitos. Kiitoksia paljon, Michel Kretan. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen tämä esityksenne ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, joka hyväksyttiin viime viikos, viikolla tuomioistuimessa. Tuossa esityksessä oli paljon asioita, jotka Kretän otti esille. Minun mielestäni tässä valikunnassa on syytä näistä todellakin keskustella, ja täällähän on joitakin näistä aspekteista jo kyllä otettu paljon esillekin, esimerkiksi aktiivisen maanviljelijän käsitettä ja jäsenvaltioiden kuluja ja hallinnollista taakkaa ja vihertämistä ja niin edespäin on käsitelty. Joten käynnistettäisiin välittömästi nyt keskustelu ja sitten keskustelun lopussa Kretäänillä on mahdollisuus vastata mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin. Ja tietenkin kuulemme sitten myös komission edustajan puheenvuoron. Aloitetaan Elisabeth Kostingerista ja sitten Rainer seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitämme teitä herra Kretan arvioistanne ja ennen kaikkea tilaisuudesta tänään käydä kanssanne keskustelua. Meille nämä tiedot ovat erityisen tärkeitä, kun nyt olemme yhteispäätösmenettelyssä mukana ja meidän tehtävämme oikeastaan on monet juuri niistä ongelmista, joita te nostitte esiin poistaa päiviltä mahdollisuuksien mukaan. Pahoittelen sitä, että erityisesti ne kollegat eivät ole nyt paikalla, jotka uskovat että maatalouspolitiikan säännöille tulisi tehdä yhtä ja toista. No, he ovat olleet ennenkin väärässä. Yhteinen maatalouspolitiikka, sen suhteen ollaan usein kuultu, että ongelmat ovat jäsenvaltioissa ja että komissio itse asiassa tekee aika yksinkertaisia ehdotuksia, mutta että jäsenvaltiot niitä itse monimutkaistavat toimillaan. Mitä mieltä olette tästä väittämästä? Onko tämä arvio mielestänne oikea? Minä tiedän omasta kotimaastani, että jäsenvaltiot pelkäävät äh, kyllä virheitä ja että valvonta on hyvin tiukkaa ja että jos virheitä tapahtuu, niin niihin äh, puututaan tiukasti ja tämähän nyt on ihan loogista. Te puhuitte äh, sertifioinnista, ja onko teillä ehkä jotain konkreettisia ratkaisuja siihen, miten näitä ongelmia saataisiin ratkaistua? Olen samaa mieltä arviostanne, mitä tulee vihertämistoimiin ja ylipäätään eh, toimiin ekologisuuden nimissä. Niitähän tämän uudistuksen puitteissa on koko joukko ehdotettu. Ja välillä unohdetaan aivan täysin, että maatalous jo täyttää täydentävät eh, ympäristöehdot, ne ovat jo voimassa. Ja nyt kyse onkin hiukan eh, siitä, että kritisoidaanko tässä jälleen kerran maatalous politiikkaa ja samalla ammutaan kyllä pahasti ohi maalin. Mitä tulee kumppanuussopimuksiin, joihin myös viittasitte, eh, ne ovat erittäin monimutkaisia säännöstöltään ja niihin kyllä liittyy vaara esimerkiksi virheiden tapahtumisesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie Elisabeth. Britta Re- Kiitoksia Elisabetille, sitten Britta Reimers ja sen jälkeen Rubiks. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie Kiitoksia. Kiitos siitä, että tulitte vieraaksemme valaistaksenne tätä kertomusta. Hyvin kiinnostavaa kuultavaa se oli. Mitä tulee näistä, näihin perustukiin ja sitten täydentäviin ympäristöehtoihin ylipäätään vihertämiseen ja pyrkimykseen ekologisuuteen, me olemme tästä esittäneet kritiikkiä tässä valiokunnassa usein, koska meidän on hyvin vaikeasta nähdä, miten nämä vaikuttavat käytännössä. Me teemme jonkinnäköisen päätöksen ja sitten jälkikäteen sovitaan tavoitteesta. Entä jos olisi toimittu toisin? Olisi todettu, että tämä ympäristöulottuvuus olisi ankkuroitu toiseen pilariin ja ensimmäiseen pilariin olisi toteutettu sitten leikkauksia. Olisiko tämä mielestäni ollut yksinkertaisempaa, helpompaa toteuttaa, toteuttamiskelpoisempaa? sitten nämä kaikki maaseutualueen äh, moninaiset äh, tavoitteet. Me asetamme yhä useampia vaatimuksia maatalouspolitiikalle, vaatimuksia, jotka tulevat eri tahoilta. Ja jotenkin tuntuu siltä, että ei ole rohkeutta sitoutua yksinomaan maatalouspolitiikkaan, ei kun samalla täytyy toteuttaa sosiaalipolitiikkaa ja kehityspolitiikkaa. Eli että kaikki politiikka ikään kuin painetaan maatalouspolitiikan kontolle. Ja mitä tapahtuu sitten maatalouspolitiikan ytimelle? Mitä mieltä olette tästä? Sitten vielä valvonnasta. Olen itsekin viljelijä ja tiedän kyllä hyvin tarkkaan, minkälaista valvonta on, ja viljelijät usein tätä valvontaa pelkäävät ihan perustellusti koska <laughs> maatalousyritykset ovat pieniä yrityksiä, eivätkä mitään suuria konserneja, joilla on oma byrokratianhoitoapparaattinsa. Mutta kun ei meillä viljelijöillä tällaista ole, eh, ja hyvin paljon työaikaa menee sitten E, esimerkiksi paikallinen viranomainen tulee toteuttamaan valvontaa. Meillä on Saksassa sitten oma järjestelmä. Tämän jälkeen tulee alueellinen viranomainen ja alueellisen viranomaisen jälkeen tulee kansallinen viranomainen ja sitten tulee vielä EU-viranomainen valvomaan. Joten kyllä e, tässä viljelijällä on aika suurta tarvetta yksinkertaistamiseen ei yksinkertaistaminen aina äh, saa olla yksin omaan äh, hallinnollista yksinkertaistamista, vaan kyllä tässä tarvittaisiin ihan käytännön yksinkertaistamista, mitä tulee viljelijöiden päivittäiseen arkeen. Äh, tilintarkastustuomioistuin on myös tunnustanut, että erilaisia rikkomuksia on olemassa. On tarkoitukselliset rikkomukset, eli todella siis väärinkäytökset, petokset. Ja sitten on sellaisia rikkomuksia, jotka syntyvät tilanteen paineessa, kun on esimerkiksi teknisiä puutteita, jos tekniikka, jota jota varten vaaditaan, ei toimi, niin voi syntyä virhe. On hyvin paljon tekniikkaa, johon ihmiset eivät voi puuttua. Eli esimerkiksi ihan säätiedotukset saattavat johtaa tiettyihin päätöksiin, jotka sitten johtavat tiettyihin rikkomuksiin. Eivätkä nämä päätökset nyt voi missään nimessä johtaa siihen, että tulee joku rangaistus. Sehän olisi epäreilua koska esimerkiksi tästä tässä sitten sääriskistä viljelijää rangaistaisiin kaksi kertaa. Ensinnäkin itse riski ja sitten vielä nämä tukiin liittyvät asiat. Kiitos. Grazie Britta. Kiitoksia Britalle. Ja sitten edustaa Rubiks ja sen jälkeen McGuinness. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos kolēģiem, kas ir gandarīti par to, ka mums ir iespēja tikties. Kiitoksia, puheenjohtaja. Erittäin hyvä, että meillä on tilaisuus käydä keskustelua tilintarkastustuomioistuimen edustajan kanssa. Olen pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä ja aivan varmasti myös minun äänestäjiäni. Äh, minä olen täällä ähm, Latvian edustaja ja latvialaiset viljelijät ovat minulta toistuvasti kysyneet äh, tai pyytäneet minua äh, selvittämään asiaa heidän puolestaan ja antamaan heille vastauksia. He nimittäin ovat tyytyväisiä tähän yhteen tilatukeen, mutta kun nämä maksut ovat hyvin erilaisia. Ja meidän viljelijöillemme, meidän tuottajillemme tilanne Latviassa olisi nyt sellainen, että vuonna 2020 he saisivat 42 prosenttia keskimääräisestä maksusta, eikä Latviassa olla tähän 42 prosenttiin todellakaan tyytyväisiä. Mitä mieltä tilintarkastustuomioistuin on tästä? Ovatko suorat tuet reiluja ja vastaavatko ne todella Lissabonin sopimuksen henkeä? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymykseni. Ehkäpä minulla nyt ei ole ihan selvää käsitystä teidän työnne laajuudesta ja kattavuudesta, eikä myöskään mahdollisuuksista viestintään, mutta minua kiinnostaisi seuraava kysymys. Saako tilintarkastustuomioistuin maanviljelijöiltä tai maanviljelijää yhdistyksiltä, tuottajayhdistyksiltä yhteydenottoja? Ja jos saa, niin mitä nämä tuottajat haluaisivat tilintarkastustuomioistuimen tekemään tai, tai mitä kertovan? Kiitoksia sitten McGuinness ja sen jälkeen Lalling. Thank you, Chairman, and my... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimelle tämänpäiväisestä esityksestä ja myöskin kertomuksesta. Minulla on aina ollut hieman ongelmia aikaisempien kertomustenne kanssa ja haluan ottaa sen esille. Se on kappaleessa 19. Te viittaatte siihen myöskin aikaisemmassa kertomuksessanne. Sanotte, että maksut ei-aktiivisille viljelijöille on laajalle levinnyt käytännö, käytäntö. Onko teillä myöskin mahdollisuuksia todentaa tätä? Minusta tämä on nimittäin aika outo, outo ö, lausuma tilintarkastustuomioistuimelta. että te pysty, ette pysty tänään siihen vastaamaan, niin kenties ehkä sitten myöhemmin. Sitten kappaleessa 12 minusta on tärkeä asia meidän työmme kannalta. Ja haluaisin teitä että selventäisitte omaa tulkintaani tästä kappaleesta 12. Nimittäin sinne sanotaan, että vaikka kaikki menisi hyvin meidän työmme suhteen täällä parlamentissa ja neuvostossa, niin jäsenvaltiot tarvitsevat 12-24 kuukauteen aikaa ennen kuin komission täytäntöönpanosäädökset on saatu aikaiseksi, saada uusi järjestelmä aikaiseksi. Jos katsotte, että näin on, niin me emme pysty panemaan todellakaan täytäntöön näitä uudistuksia määräaikaan mennessä. Ymmärrän täysin, kuten kollegatkin varmaan täällä kaikki, huolenaiheenne yksinkertaistamisesta, mutta ehkä on syytä kysyä myös, että onko mahdollista yksinkertaistaa sellaista politiikkaa, joka on käynyt läpi niin monia eri reformeja. Ja tässä reformisarjassa meneillään on nyt kaikkein monimutkaisin vaihe, koska me olemme erottamassa tuet tuotannosta. ehkä meidän pitääkin tätä asiaa nyt lähestyä eri näkökulmasta. Jos kuulen nyt poliitikkona sanan yksinkertaistaminen vaikkapa itseltäni, niin lähden juoksemaan karkuun. Sitä on käytetty ihan liikaa ja epäasianmukaisesti. No mitä tulee sitten 2011-2014 aikakauteen ja viittaukseen siihen, ja ehkä voitte vielä tarkentaa huomautuksia, nyt mielenkiintoisia huomautuksia ne siitä. Ja sitten kuluista maanviljelijöille siitä, kun he ryhtyvät vihertämistoimiin, niin jos nyt lähdetään sille tielle, niin mehän tarvittaisiin komission viranomainen joka ikiselle farmille tarkentamaan, että mikä, mikä nyt on tämän vihertämisen osuus tai komponentti, ja sehän lisää kuluja. Pitäisi saada aikaiseksi sellainen järjestelmä, jota, joka on käyttökelpoinen. Ja voitteko ajatella, että nyt tilanne on se, että me emme koskaan saa aikaiseksi juuri sitä tilannetta, tilannetta mitä me haluaisimme. No varmaankin aktiivi maanviljelijää koskevat huomautuksenne ovat ehkä kaikkein selvimmät ja hyväksyttävimmät. En tiedä hyväksyykö komissio sen, mutta meillähän on jo asetuksessa siitä määritelmä. Ja minusta tuntuu, että jos muutamme sanan may sanaksi shall, niin selvyys lisääntyy, selkeys lisääntyy ja valituksetkin vähenevät. Kiitoksia paljon, jos maltatte nyt ottaa esille vielä ja tarkemmin käsitellä joitakin näistä asioista ainakin. Kyllä, kyllä Marian, meillä on kaikki tarvitsemamme aikaa. Seuraava, sit, seuraavaksi Marian Lulling. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa herra Kretänille, tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, että minä olen hiukan hämmentynyt. Me. Olen ollut hyvin pitkään tässä parlamentissa, mutta en nyt muista, että tilintarkastustuomioistuin olisi ikinä käyttäytynyt tällä tavalla ikään kuin lainsäädäntö menettelyn osana. Lainsäädän, lainsäätäjät ovat parlamentti ja neuvosto. Ja parlamentti ja neuvosto nimenomaan päättävät maatalouspolitiikasta, sen hyödyllisyydestä, mitkä sen tavoitteet ovat, mikä on YMPn yleinen tarkoitus. Sikäli kuin minä tiedän, niin tilintarkastustuomioistuimen toimivaltaan ei kuulu YMPn tarkoitus eikä yksikään niistä kysymyksistä, joista te puhuitte. Ehkä, se on, ehkä teidän roolinanne on huolehtia maksajavirastoista ja todentamisviranomaisista, mutta eihän teidän tehtävänne ole tehdä päätöksiä tai edes kommentoida eh, YMPn tavoitteita. Se on lainsäätäjien tehtävä. Teidän tehtävänne on valvoa tai kertoa, millaisen, miltä, voisitteko sanoa, miltä perustalta te oikein haluatte nyt ottaa huoleksenne esimerkiksi YMPn tavoitteiden määrittelemisen. Ei se nyt ollenkaan ole tilintarkastustuomioistuimen rooli. Teidän tehtävänne on valvoa, mutta ei teidän pidä millään lailla puuttua politiikan määrittelyyn. Minun mielestäni se ei todellakaan kuulu teidän tehtäviinne. Eli se, että te komission kanssa mietitte, miten te voitte paremmin valvoa, todentaa, maksaa ja viranomaiset ja niin edelleen. Mutta mikä siinä, jos te mietitte sitä sitten sen jälkeen, mutta politiikan määritteleminen, se on aina lainsäätäjien tehtävä. Grazie, Madame Lulling. Kiitoksia edustaja Lalling ja sitten Martin Osling ja sen jälkeen Dess. Ja... Kiitos. Minä ihan konkreettisesti olen tilintarkastustuomioistuimelle esittämässä nyt kysymyksen. Te olitte sitä mieltä, että uusi YMP-ehdotus loisi 15 prosenttia lisää byrokratiaa. Te tämän aika purematta nielitte. Onko todella näin? Miten te tämän tutkitte ja miten tämä 15 prosenttia konkreettisesti syntyy? Minulle on jäänyt kyllä hämärän peittoon se, miten tällainen pieni uudistus näin voisi luoda näin paljon uutta byrokratiaa. Valaiskaapa asiaa minulle. Komission ehdotuksesta en ainakaan osannut itse ymmärtää. Sitten hiukan äh, se, mitä Rova Lölling sanoi. Te toimitte tässä nyt kyllä erittäin poliittisesti. Todette, toteatte, että tavoitteen asettelu ei ole perusteltu esimerkiksi tämän vihertämisen suhteen. Tässä kyllä ylitätte toimivaltanne aika selkeästi. Äh, onko teillä asiantuntijoita, jotka ovat esimerkiksi biodiversiteettiä käsitelleet tai veden tai ilmaston suojelua? Te nyt vain sanotte näin aika tappavan tuomionne, mutta enpä tiedä, onko teillä nyt ihan toimivaltaa tätä asiallisesti arvioida, että mitä komissio ehdottaa ja mitä, mihin me oikein pyrimme. Byrokratian purkaminen kaiken kaikkiaan Tätä on toistuvasti kritisoitu ja te olette asiaa kritisoineet valvontajärjestelmän puitteissa, mutta kyllä kun vertaillaan 27 jäsenvaltiota, voidaan todeta, että myös valvontajärjestelmät ovat aika erilaisia keskenään. Ja jos parhaiden käytäntöjen vertailumenettelyä käytettäisiin, niin kyllä varmasti voitaisiin aika paljon turhaa byrokratiaa välttää. Viime kädessähän äh, tämän tulisi varmasti olla teidän tehtävänne tai komission tehtävä todeta, minkälainen valvontajärjestelmä toimii, on osoittautunut toimivaksi ja mahdollisimman kevyeksi byrokratian suhteen. Joten äh, ei se useinkaan ole niin, että me täällä Brysselissä olemme äh, byrokratian syyllisiä, pikemminkin jäsenvaltiot, vaikka meitä aina syytetäänkin, meitä Brysseliä. Britta Raimers tähän jo viittasi, että voi voi viljelijän raukat, kun äh, niin kauheasti on valvontaa ja päivät pitkät joutuvat vaan näitä valvo, valvojia hyysäämään. Onko todella näin? Onko tämä valvonta nyt todella näin öö, suuri taakka? Ja jos viljelijä saa 50 prosenttia tuloistaan äh, julkisesta kassasta, niin kyllä kai tässä nyt jonkinnäköinen oikeus valvontaankin täytyy olla. Kiitos. Grazie Martin. Albert. Kiitoksia Martinille. Sitten eh, Des ja sitten Jal. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset tilintarkastustuomioistuimen edustajalle, että olette vieraanamme ja meille tätä asiaa valaisitte hiukan me olemme nyt yllättyneitä, niin kuin tässä muutkin puhujat ovat todenneet. Ja minäkin kyllä kysyn itseltäni, että onko tilintarkastustuomioistuimen tehtävä, onpa se sitten äh, jäsenvaltion tilintarkastustuomioistuin tai unionin tuomioistuin, arvioida poliittista tavoitteen asettelua. Tämä on minun mielestäni poliitikkojen tehtävä, siksi kansalaiset ovat meidät tänne valinneet teidän tehtävänne on huolehtia siitä, että valvonta on toimivaa, että se on käytännöllistä ja tässä tuen teitä ehdottomasti. Eräs Euroopan tilintarkastustuomioistuimen perustaja isästä, tohtori Henri Aigner, joka tulee itse asiassa, minu, itse asiassa minun kulmiltani, olisi varmasti yllättynyt, jos olisi kuullut teidän puheenvuoronne tänään. Ei hänen tavoitteenaan ollut se, että unionin tilintarkastustuomioistuin puuttuisi tällä tavoin suorastaan sekaantuisi unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen tavoitteen asetteluun. Unionin tilintarkastustuomioistuimen tehtävä on tarkastella sitä, ovatko sanktiot oikeanlaisia. Ja tässä minun mielestäni olisi kyllä ihan toiminnan tarvettakin. Toisessa yhteydessä tänään jo todettiin, että että valvonnan täytyy todeta, onko kyseessä virhe vai tahallinen petos. Tällainen ero tulisi kyllä osata tehdä. Virheitäkin tapahtuu ja virheet on voitava korjata. Ja petoksen kohdalla sitten täytyy rangaista, ehkäpä vieläkin tiukemmin kuin tähän asti. Mutta tällaista eroa ei tehdä valvonnan puitteissa. Tiedetään vaikkapa, että kyseessä on puhdas virhe eikä mikään petos mutta rangaistus tulee samalla, samasta taulukosta, koska näin se nyt vaan on. Ja kun puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin pitäisi varmaan hiukan katsoa tämänkin yhteisyyttä. Voiko yhteisestä maatalouspolitiikasta puhua? Erot jäsenvaltioiden välillä ovat todella valtavat. Tässä ehkä tilintarkastustuomioistuimella voisi olla hyvä tehtävä katsoa, että vastaavatko jäsenvaltioiden toimet yhteistä tavoitteiden asettelua. Mitä täydentävistä ympäristöehdoista sanoitte? Olen edelleenkin sitä mieltä, että täydentävät ympäristöehdot ovat juridisesti kuoleman synti. En minä ole mikään juristi, minä olen viljelijä, mutta minä en ymmärrä, miksi Euroopassa voi tämän, näiden täydentävien ympäristöehtojen kautta tapahtua tällainen äh, kaksinkertainen rangaistus. Samasta asiasta rangaistaan kuin kaksi kertaa ja ei kyllä rikosoikeudessakaan tällaista tunneta, että samasta rikoksesta rangaistaan kaksi kertaa. Tällainen kaksinkertainen rangaistus on minun mielestäni aivan mahdoton hyväksyä, eikä sitä tule hyväksyä. Viimeinen seikka vielä Ehkäpä voitte kertoa minulle, että kuka sitä tilintarkastustuomioistuinta sitten valvoo? Onorevole Jaar. E Edustaja Jaar ja sitten vielä Lavia. Kiitoksia. Voisin täydentää vielä kollegalleni tai kollegan puheenvuoron jälkeen. Kiistatonta on se, että tilintarkastustuomioistuin Äh, tarkastelee julkisen rahan äh, käytön tehokkuutta, puuttuu myös byrokratian, mutta eihän byrokratia synny yksinomaan äh, hallinnossa. Byrokratia syntyy myös ihan viljelijöiden piirissä, eli tässä on tällainen kaksinkertainen taakka. Mutta kyllä todella meidän tulee, kun ajatellaan näitä maksajatahoja esimerkiksi, he toteavat, että tätä hallintoa ei enää pysty käsittelemään. Se on liian kallista, liian painavaa ja tähän tulevat sitten vielä säästötoimet jäsenvaltioissa. Eli kyllä on aivan oikeutettua tarkastella sitä, että miten nämä rahat mahdollisimman turvallisesti ja edullisesti saadaan viljelijöiden käteen. Eli kyllä te ihan oikeilla urilla olette tämän suhteen, mutta minä kysynkin, että miten me voimme toimia tehokkaammin. En tiedä, ymmärsinkö teitä oikein, totesitte, että täytyisi olla tällainen suuri eurooppalainen äh, äh, maksatusyksikkö, joka sitten hallinnoisi kaikkea rahaa, että tämä tehtäisiin keskitetysti. Mutta eikö tässä nyt ole sellainen pelko, että äh, tästä tulisi vieläkin painavampi ja jäykempi järjestelmä? Suuri osa hallintotaakastahan syntyy nimenomaan jäsenvaltioissa pelosta, näiden riskien suhteen jäsenvaltioiden on katsottava hyvin tarkasti joko, joka ikistä virhettä, onpa se sitten kirjoitusvirhe tai oliko se vahinko vai oliko se vain piittaamattomuutta vai suorastaan rikollinen petos, niin sanktiothan lankeavat sitten jäsenvaltion kontolle, joten joskus tämä johtaa sellaisen hallintoon, joka ei enää ole mitenkään hallittavissa. Joten onko teillä jotain ajatusta siitä, että miten tätä byrokratiaa saataisiin purettua? Useinhan tämä on myös ihan poliittista luonteelta. Jotkut kollegat täällä totesivat, että te tässä jo lähditte tekemään politiikkaa, mutta minä kysyisin, että miten tällainen uudistus voitaisiin toteuttaa niin, että hallinto olisi mahdollisimman kevyttä ja kevenisi mitä tulee sitten nämä, ää, ää, capping-kysymykseen omassa kotimaassani, olen hiukan huolissani, kun puhutaan näistä oikein suurista yrityksistä ja näistä laskelmista, niin esimerkiksi Saksassa on todettu, että tämä koskee noin 30 yritystä Saksassa. Tällainen valtava hallintomenettely odottaa siis 30 yritystä ja lopputulos on niin plus miinus nolla. Ehkä teillä on vielä muitakin esimerkkejä siitä, että miten tätä hallintoa voidaan äh, hoitaa niin, että äh, tavoite pysy mielessä. Usein ajatellaan äh, niin, että, että ei lopputuloksesta niin väliä, matka sinne on se tärkein, mutta eihän se näinkään tietenkään ole. Jim Kiitoksia Giovanni Lavia ja sitten Jim Nicholson. Minusta tuntuu, että jokaisesta kohtaamisesta pitää ottaa paras hyöty irti ja etsiä esiin sieltä ne hyödylliset elementit. Se, että tilintarkastustuomioistuin on täällä nyt läsnä, niin sitä varmasti voidaan käyttää hyväksi tiettyjen komission lainsäädäntöehdotusten kohtien tarkentamiseen ja valvomiseen. Joten kysynpä nyt yleisesti ja tietenkin erityisesti tuomioistuimen jäseneltä, että jotta voitaisiin vähentää tahallisen tai sanotaan tahattoman virheen ja petoksen välistä eroa niin tällainen järjestelmä, jonka komissio ehdotti vihertämistä koskien, ja erityisesti jos viitataan vuoroviljelyyn ja tietyn maan osan 7 prosentin vetäminen pois viljelypinta-alasta, niin kyseessähän ovat niin pienet pinta-alat, että ne voidaan jakaa tai pilkkoa osin jopa maatilojen sisällä. Ja silloin kun pienet tilat jaetaan vielä pienemmiksi maaplänteiksi. Jos puhutaan vaikka sadasta neliömetristä, niin silloin virheen, virheen mahdollisuus aina kasvaa. Prosenttiosuudeltaan kuitenkin kyseessä voi olla aivan erilaatuinen virhe, jonka perusteella määritetään sanktio. Joten haluaisin kysyä, että eikö tämä voisi olla sellainen elementti, joka vaikuttaa negatiivisesti mahdollisuuteen erottaa toisistaan varmuudella tarkoituksellinen petos ja tahaton virhe. Toiseksi haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta, että kun kaikki nyt puhutaan yksinkertaistamisesta ja yritämme kaikki saada aikaiseksi välineitä, joilla sitä saataisiin aikaan, niin eikö tuli tilintarkastustuomioistuin katso, että erityisesti pientilojen kohdalla olisi mahdollista arvioida joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti monivuotisiin pintalatukiin. Mahdollista ajatella niin, että jos tilan, tilanne ei muutu miksikään, niin yksi anomus riittäisi, ellei muutoksia tilan asioihin tule. Pien Tilalliset joutuvat nimittäin vuosittain laatimaan yhä uudestaan papereita ja papereita, eli tämä tarkoittaa suurta hallinnollista työtä, työtä, joka voitaisiin paljon tehokkaammin hyödyntää varsinaiseen maataloustyöhön. Joten olisiko mahdollista toimia näin ja minkälaisia valvonnallisia hankaluuksia tai haasteita tällaisesta toiminnasta voisi koitua. Ja voisiko olla, että olisi tosiaan tällainen yhden hakemuksen järjestelmä, joka kattaisi useamman vuoden, ellei todellakaan maatilan rakenne tai toiminta jollakin tavalla muutu vuoden aikana. Niin, että todellakin yhdellä hakemuksella selvittäisiin monta vuotta. Kiitoksia Giovanni. Ja nyt sitten sitten Jim Nicholson vielä viimeisenä. Very welcome. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa tänne. Minä olen samaa mieltä joidenkin äskeisten puhujien huolenaiheiden kanssa. Henkilö, joka on ollut 32,5 vuotta tämän valiokunnan jäsenen. Minäkään olen nähnyt täällä tilintarkastustuomioistuimen edustajaa koskaan aikaisemmin. Voi olla, että olen väärässä, mutta ehkä me olemme menossa eteenpäin ja ehkä tämä on nyt sen uusi skenaario, jossa me elämme. Olisi mukava kuulla 15 prosentin lisähallinnollisista kuluista. Voisitteko kertoa siitä hieman tarkemmin? Minusta tämä on hyvin tärkeä kysymys, mutta se mitä haluan teille ennen kaikkea sanoa on se, että Eurooppa on erittäin monimuotoinen, erittäin laaja pohjoisesta itelään, idästä länteen. Silloin tällöin minä aina matkustan Brysselistä Strasbourgin autolla ja katselen peltoja. Ja ne ovat ihan erilaisia, ihan erinäköisiä peltoja kuin Pohjois-Irlannin pellot, jotka siis oman kotiseutuni pellot. Ja nämä pellot on otettu käyttöön ihan eri aikoihin. Ja Irlannissa oli aika, jolloin Irlanti oli yksi maa ja silloin peltoja alettiin viljellä joskus 1600-1700-luvulla ja minusta olisi kummallista, jos osa näistä rangaistaisiin ja osaa ei. Uh, Mutta palatakseni tämänhetkiseen tilanteeseen ja Euroopan monimuotoisuuteen, voimmeko me jatkaa edelleen sellaisen politiikan eteenpäin viemistä, että jonka mukaan yhden mallin pitäisi soveltua kaikkialle. En nyt halua käyttää tätä sanaa yksinkertaistaminen, koska se nyt on niin kovasti tapetilla, mutta kyllä joustavuutta tarvitaan ja meidän täytyy antaa tilaa näille eroille, joita Euroopassa joka tapauksessa on, niin että me voimme käyttää parhaalla mahdollisella tavalla nämä maatalouden määrärahat Tuskinpa kukaan haluaa nähdä, että määrärahoja käytetään väärin. Se on aivan varmaa, mutta meidän täytyy tietyn asteista joustavuutta sallia. Ja minä ehkä ehdottaisin, ja jotkut voivat olla sitä mieltä, että, että, että puhun väärin, mutta, mutta joka tapauksessa ehkä tilintarkastustuomioistuimessa istuminen ei anna teille ihan sellaista kokonaiskuvaa niistä ongelmista, joita tällä hetkellä eh, yritetään, eh, joita tällä hetkellä kohtaamme, kun yritämme toisaalta panna täytäntöön Brysselistä tulevia säädöksiä ja, ja toisaalta uudistaa näitä säädöksiä. Minulla ei ole koskaan ennen ollut tilaisuutta puhua tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kanssa ja olen aina päättänyt, että jos sen joskus teen, niin sitten puhun kyllä rehellisesti ja toivon, että, että myös sillä tavalla otatte nämä minun sanani vastaan, että vilpittämin mielin ne teille sanon. Kiitoksia paljon kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron. Ennen kuin annan puheenvuoron Michel Cartanille, kysyn, haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron. Pääjohtaja Pacheco on siellä paikalla, joten hänellä on puheenvuoro. Merci, merci monsieur le président et merci aussi monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös herra Kretänille hänen esityksestään. Me pidämme aina tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiä suuressa arvossa hyvän budjettihallinnoinnin nimissä. Ja minusta on mukavaa, että tilintarkastustuomioistuin arvostaa komission ponnisteluja monella alalla. Tässä ei ole pelkästään ehdotuksia ja kritiikkiä, vaan tilintarkastustuomioistuin myös ymmärtää yksinkertaistamisen merkityksen ja tukee sitä. Se, että me olemme yhdistäneet kaksi suoran tuen muotoa, on yksinkertaistamista ja tärkeää on myös se, että meillä on yksinkertaistettu menettely pienviljelijöitä varten. Äh, tilintarkastustuomioistuin myös tukee meidän toimijamme nuorten maanviljelijöiden hyväksi ja sitäkin haluan tässä korostaa. Mitä sitten tulee tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin meidän hallinnotamme monimutkaisuudesta? Täällä oli kolme esimerkkiä. Ensinnäkin maaseudun kehitysesimerkki. esimerkki Mekin olemme kehittäneet yhteiset strategiset puitteet, joita sovelletaan kaikkiin maaseutualueisiin ja niinpä maaseudun kehittäminen tulee olemaan osa entistä koherentimpia puitteita. Mitä sitten tulee ympäristöehdollisuuteen, niin nähdäkseni me olemme vähentäneet vaatimusten määrää ja tämä mielestäni tukee yksinkertaistamista, mutta ympäristöehdoilla on myös monta tavoitetta eikä ole samanaikaisesti mahdollista näitä tavoitteita täyttää ja sitten luopua ympäristöehtojen kriteereistä tai niitä höllentää. Herra Dessin kanssa olen pitkälti samaa mieltä ympäristöehtojen suhteen ei ole kysymys luettavuudesta, eli me emme halua rangaista suorista tuista, joita maataloustuottaja saa, muuta kuin siinä tapauksessa, että tuottaja ei kunnioita tiettyjä sääntöjä. Tämä on tietysti sama tilanne tällä hetkelläkin. Aktiivisen pienviljelijän kysymys on äärimmäisen tärkeä ja sen suhteen olen sitä mieltä, ja me emme mitään autisteja tosiaan ole, me olemme kuunnelleet hyvinkin tarkasti niitä kritiikkejä, joita on meidän ehdotuksiamme kohtaan esitetty. Meidän tavoitteemme on ollut se, että viljelijät, jotka ovat aktiivisia viljelijöitä, voivat saada suoria tukia. Ja tämä on myös tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukainen linja. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että koko Euroopan parlamentti ja aivan erityisesti agrivaliokunta ovat myös tällä kannalla. Me olemme kehittäneet sellaisia ehdotuksia, joita on kuitenkin kritisoitu juuri siitä, että ne ovat liian monimutkaisia ja että ne kansallisten viranomaisten hallintotaakkaa <clears throat> raskauttavat. Me pohdimme sellaista vaihtoehtoa, joka samanlaisia tavoitteita palvelee, mutta negatiivisen listan avulla. Ja te esititte myös monia ideoita, jotka on, ovat olleet tässä valiokunnassa esillä. Negatiivisen listan äh, äh, tekeminen ja ainoastaan niiden äh, rankaiseminen, jotka ovat negatiivisella listalla tai joilla on ainakin todistustaakka siitä, että he, eivät, että he ovat aktiivisia, aktiivisia viljelijöitä. tarvitaan ainoastaan todentaminen sellaisessa tilanteessa, että joku negatiivisella listalla oleva eh, yrittää esittää, että hänellä on oikeus näihin tukiin. Eli me yritämme vielä yksinkertaistaa lisää tätä ehdotusta. Sitten on muita kysymyksiä, esimerkiksi tuen uudet jakoperusteet tai jakoperusteet. Rova Guinness vastasi tähän kysymykseen erittäin selkeästi. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen. Olisin sanonut ihan samat asiat. Mitä sitten tulee maksajaviranomaisiin tai maksajaorganismeihin, me olemme sitä mieltä, että tässä ollaan jaetun hallinnoinnin puitteissa, eli tämä on jäsenmaiden kanssa jaettu asia. Jäsenmaiden tehtävänä on hoitaa tämä puoli työstä, mutta meidän tehtävämme on sitten järjestää tarkastus ikään kuin testitarkastuksia tai pistokokeita siten, että jos löydämme, löydämme rikkomuksia tai varanhoitoasetuksesta poikkeavia käytänteitä, niin silloin meidän tehtävämme on reagoida niihin. Mielestäni keskustelu tästä kysymyksestä on huomattavasti mennyt eteenpäin. Tässä me tulemme tarkastelemaan hyvin, hyvin suurella kiinnostuksella ja, ja huolellisesti kaikkia tähän, tätä mietintöä kohtaan esitettyjä ennakkokommenttejanne. Kiitos. Kiitoksia ja ellei nyt muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin seuraavaksi saa päätöspuheenvuoron Michelle Krätään ja vielä kerran kiitoksia tästä läsnäolostanne ja puheenvuorostanne täällä. Okay, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, pystynkö vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, mutta yritänpä kuitenkin. Koska useammalta taholta esitettiin tämä kysymys, niin minun täytyy ehkä aluksi antaa muutamia yleisiä selityksiä. Poli- kriittinen moite siitä, että tekeekö nyt tilintarkastustuomioistuin yhteistä maatalouspolitiikkaa. Vastaus on ei. Meillä ei ole ikinä ollut tarkoitus korvata eh, komissiota sen eh, aloite oikeudessa, eikä parlamenttia, eikä neuvostoa, niiden lainsäädäntö eh, toimivaltuuksissa. Kuitenkin meidän täytyy puhua joistakin asioista ja minulle sanottiin, että te haluatte nyt määritellä YMPn tavoitteet. Ei ollenkaan. Minä olen varmasti ilmaissut itseni todella huonosti, jos tällainen käsitys on päässyt syntymään. Minä en ole ikinä sanonut mitään siitä, minkä YMPn yleinen suuntautuneisuus pitäisi olla. Minä sanoin vain sen, että jos tavoitteita ei ilmaista, niin tuloksia on hyvin vaikea arvioida. Siinä kaikki, mitä sanoin. Minä en sanonut, mitkä niiden tavoitteiden pitäisi olla. Ja toistan vielä sen, mitä sanoin äsken. Katsokaa suoria tukia koskevaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, niin missä ne tavoitteet oikein ovat? Ei niitä siellä ainakaan kerrota. En minä sanonut, mitä tavoitteita siellä pitäisi olla. Minä vaan sanon, että niitä ei siellä ole. Samaan tapaan mm, minä toisista, toisista kysymyksestä, siis maaseudun kehittämisestä, minä sanoin eh, eh, täsmälleen päinvastainen tilanne. Sanoin, että tavoitteita on joka puolella ja meidän kertomuksessamme me ilmaisimme nämä tavoitteet ja siihen ne täyttivät vähän noin puolitoista sivua. Tämä on aika sekavaa, siellä on ristiriitoja ja niin edespäin, mutta minä sanoin teille, että maaseudun kehittämisen suhteen tavoitteiden pitäisi olla kohdennetumpia ja yksinkertaisempia. Eli minä en ollenkaan nyt ota vastaan näitä syytöksiä, no lainausmerkeissä syytöksiä tai tämmöisiä mielipiteitä, joita täällä on esitetty, joiden mukaan tilintarkastustuomioistuin nyt ikään kuin puuttuu asioihin, jotka eivät sille kuulu tai kävelee toisten varpaille nimenomaan tilintarkastustuomioistuimen oikeus on antaa oma lausuntonsa tai kertomuksensa tällaisista suurista komission lainsäädäntöehdotuksista, joilla on suuria budjettivaikutuksia, rahoitusvaikutuksia ja antaa parlamentille oma kantansa, mielipiteensä. Ja tämä on nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen mielipide tai lausunto tästä ehdotuksesta, tällaisesta suuresta säännöstökokonaisuudesta, jota täällä käsitellään. Minulla ei esimerkiksi ole vastausta herra Rubiksille, joka kysyi, jos oikein ymmärsin, onko minun mielestäni, ovatko minun mielestäni pienemmät tuet latvialaisviljelijöille oikeutettuja vai eivät. Minun ainoa ongelmani on se, onko ne laskettu ö, oikein, oikein sääntöjen mukaan, mutta mihinkään muuhun minä en todellakaan voi ottaa kantaa. Tämä minä haluan tehdä kyllä kertakaikkiaan selväksi. Minä en toivottavasti ole millään hetkellä esittänyt poliittisia, poliittista mielipidettä siitä, mitä YMP pitäisi olla. Jos sen tuloksia halutaan mitata, niin sitten täytyy myös määritellä tavoitteet ja indikaattorit, joiden nojalla sitten tuloksia arvioidaan. Sen minä vain tässä halusin tuoda esille, ja näitä indikaattoreita nyt puuttuu tästä ehdotuksesta sellaisena kuin mistä tänään olemme pystyneet lukemaan. Toinen yleisempi virhe jonka, tai erehdys, jonka haluaisin häivyttää, liittyy petokseen ja virheeseen. Eli ovatko virheet tarkoituksellisia vai tahattomia? Tässä minä ehkä joudun tuottamaan teille pettymyksen, mutta tilintarkastustuomioistuin ei tee eroa näiden kahden välillä. Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena eikä edes, eikä, ei ole eikä sillä ole edes oikeutta petoksen tekijöitä saattaa vastuuseen. Jos sattumoisin omien todentamismenettelyjemme puitteissa löydämme petoksia, meidän vastuumme on kertoa nämä petoks, petoks, oletetun petoksen tai petoksen tosiasiat kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi. Tilintarkastustuomioistuin ei tutki yhtäkään petosta eikä saata ketään niistä vastuuseen, eikä tilintarkastustuomioistuin millään tavalla tee eroa tahallisten ja tahattomien virheiden välillä, vaan toteaa objektiivisesti ja lausuu, että tietty kustannus tai tietty summa on asetettu Euroopan unionin budjetin maksettavaksi sellainen summa, joka ei pitäisi siellä olla. Eli me emme ota kantaa siihen, missä tarkoituksessa tällainen virhe on tapahtunut. Minua ei pidä nyt moittia siitä kaikille niille, jotka esittivät tämän kysymyksen. Minä voin sanoa, että me emme tee eroa petoksen ja virheen välillä. Jos me löydämme jotain, mikä ei ole mennyt sääntöjen mukaan, niin sitten me annamme nämä elementit kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta meidän tehtävämme ei ole määritellä, kuka on vastuussa. Meidän tehtävämme on todeta, ovatko rahoituksdokumentit, parlamentille esitettävät rahoitukselliset asiakirjat oikein laadittuja ja vastaavatko ne tosiasioita. Ja vastatakseni Eh, herra Nicholsonille tilintarkastustuomioistuin ei ole koskaan 120 pun, 120 punnan sakkoa määrännyt Pohjois-Irlannille. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole tällaista oikeutta ollenkaan. Se on täysin mahdotonta. Se ei ole meidän roolimme, eikä meillä ole siihen edes mikäänlaista valtaa eikä oikeutta. Ehkä te puhutte jostain komission äh, määräämästä rahoituskorjauksesta, mutta tilintarkastustuomioistuin ei taatusti ole määrännyt teille 120 miljoonan sakkoa. Eli nämä täsmennykset nyt kun olen tehnyt, niin yritän vielä vastata muutamiin teidän kysymyksiinne. Yritän nyt mennä vaikka järjestyksessä, eli ensin Rova Köstinger. Onko lain, maastalouslainsäädännön monimutkaistuminen, tuleeko se jäsenmaista, onko se jäsen, lähde jäsenmaissa? Vastaus on aivan ilmeisestikin kyllä. Kuten normaalia on, eurooppalainen lainsäädäntökehys jättää tietyn arviointialueen tai liikkumavaran jäsenmaille, jotta ne voivat soveltaa yleistä lainsäädäntöä omiin, oman jäsenmaansa erityisolosuhteisiin. Ja tässä voinkin samalla vastata herra Nikolsonille, joka kysyi siitä, että voiko samaa sääntöä soveltaa kaikkiin. Ei, ei voi eikä sovelletakaan. Otan esimerkin. Eh, esimerkiksi ympäristöehdoissa te tiedätte, että on kahden tyyppisiä ehtoja. Niitä on kaksi ryhmää, en nyt tiedä edes ranskaksi. SMI, Statutory Management ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta eh, Environmental Conditions ja niin edelleen. Eh, nämä jälkimmäiset määritellään jäsenmaiden tasolla. Nimenomaan jäsenmaat määrittelevät nämä GAEC-säännöt tai ehdot, eikä komissio Eli jäsenmaat voivat, ihan nyt esimerkki, otan vain ihan sattumanvaraisen esimerkin, voivat esimerkiksi niiden määrittelyssä lisätä paljon mutkikkuutta ympäristöehtoihin. Mutta tässä samalla voin tietysti vastata myös kysymykseen siitä, onko olemassa liikkumavaraa tiettyä jäsenmaiden autonomiaa kun ne soveltavat yleistä lainsäädäntöä jokaisen maan omiin olosuhteisiin. Tämä liikkumavara on olemassa. Tämän, annoin tämän yhden esimerkin ja varmasti voisin antaa niitä lisääkin, jos hiukan miettisin. Euh, donc, oui, euh, la, la, compli, la, la complication, la complexité de la gestion. Eli osittain monimutkaisuus tulee siitä, että jäsenmaat, tietyt jäsenmaat lisäävät sääntöjä yhteisön sääntöihin, eh, lisäävät sitten kansallisia sääntöjä näihin yhteisöllisiin sääntöihin. Tämä on aivan totta, mutta emme me sitä oikeastaan ajatelleet, kun sanoimme, että YMPn lainsäädäntö on kuitenkin jäänyt vielä liiankin mutkikkaaksi se on vain yksi elementti, tämä kansallinen lainsäädäntö, mutta se ei ole ainoa mutkikkuuden osa tekijä. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi maaseutu kehittämistä, kuten äsken sanoin, niin sääntöjä on kuuden tasoisia, kuudessa eri kerroksessa ja kansallinen lainsäädäntö on se viimeinen. Eli siinä on viiden eri tasoista sääntöä ennen kansallista lainsäädäntöä. Sellaista sääntöä, joka tulee, jotka tulevat EUn tasolta, eli kyllä tätäkin olisi varaa yksinkertaistaa. On totta, että kes- yksinkertaistamiskysymys on hiukan hankala, hiukan arkaluontoinen tai herkkä kysymys, koska on hyvää yksinkertaistamista ja huonoa yksinkertaistamista. Jos nyt puhutaan vaikka ympäristöehdoista, niin ei voi olla sääntöjä ympäristöehdoista, jos ne eivät ole melko yksityiskohtaisia, jos ne eivät mene melko pitkälle siinä, että miten esimerkiksi veden käyttö että käytetään, maaperän maaperää suojellaan, kuinka paljon nitraatteja voidaan käyttää tai kuinka ja niin edespäin. Tämä ei voi olla hirveän yksinkertaista, koska se on oikeasti monimutkaista, mutta yksinkertaistamistapa täytyy olla se, että ilmaistaan hyvin selkeästi nämä asiat niin, että maanviljelijät tietävät aivan selvästi, millaisiin ehtoihin he osallistuvat, kun he lähtevät mukaan näiden ympäristöehtojen noudattamiseen. Osa ympäristöehdoista on tietysti kaikille pakollisia, mutta sitten on niitä ympäristöehtoja, joihin voi lähteä mukaan tai joihin voi olla lähtemättä mukaan nimenomaan maanviljelyn ympäristötoimien suhteen tilanne on tämä. Eli tämä on hyvin rikas ja monimuotoinen kokonaisuus, jota on mahdoton jonkinlaisella taikasauvan heilautuksella tehdä yksinkertaiseksi, kun nämä ovat oikeasti monimutkaisia asioita ja säännöt ovat monimutkaisia. Mutta esimerkiksi eh, tänä päivänä epäsuotuiset alueet ne nousevat 18 eri lainsäädäntötekstistä, eli ehkä voitaisiin järjestää nämä säännöt vielä uudestaan hieman selkeämmin, vaikkapa toimialan mukaan vesi, maaperä ja niin edelleen. Sen sijaan, että on 18 eri tekstiä, joita pitää sitten tutkia ja lukea, niin ne voitaisiin ehkä koota hiukan selkeämmäksi eh, ja koherentimmaksi eh, lainsäädäntöpuitteeksi. Tämä olisi sellainen yksinkertaistamistoimi, joka ei olisi ristiriidassa sen monimutkaisuuden kanssa, joka tähän aihealueeseen joka tapauksessa liittyy. Pitääkö viherryttämisen olla ensimmäisessä pilarissa vai toisessa pilarissa? No, minä voin sanoa tähän aivan heti, että tämä on poliittinen kysymys, eikä se ole laisinkaan minun heiniäni. Eli tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei ole päättää, onko YMPn viherryttäminen nyt sitten ensimmäisen vai toisen pilarin toimenpiteissä. Tällä hetkellä se on jaettu molempien pilarien alueelle. Tietyt toimet koskevat kaikkia ja sitten on erityistoimia, jotka Eh, nimenomaan liittyvät maaseutu, maaseudun kehittämistoimiin ja eh, ympäristötoimiin, jotka ovat kakkospilarissa. Toivottavasti minua ei nyt sitten taas moitita politikoinnista, kun sanon yksinkertaisesti vain sen, että mielestäni ei ole epäloogista se, että on olemassa tietynlainen perusta tietynlainen kivijalka viherryttämisen suhteen, joka koskee kaikkia, oltiin sitten missä tahansa ja millä maaseudun toimialalla tahansa. Ja sitten on toinen viherryttämis elementti, joka on vaativampi ja jota koskevat erityiset subventiot, erityiset tuet ja josta pitää neuvotella erityisissä sopimuksissa. Ja tämä tasapaino, jossa osa on pakollista, kaikkia koskevaa ja osa on vapaaehtoista, jota koskevat erityistuet, ei ole mielestäni mitenkään huono järjestely. Sen enempää en voi tästä nyt sanoa. C'est vrai que ja... On totta, että valvontoja on paljon yhtä viljelijää koskevat hyvin monenlaiset valvontatoimet ja ne kasautuvat ja sitä suuremmalla syyllä liittovaltiossa, jossa sitten osavaltion kontrollit, valvonnat, valvontakäynnit tulevat vielä sitten näiden kansallisten ja komission ja tilintarkastustuomioistuimen tarkistusten lisäksi, eli sama viljelijä voi joutua ottamaan vastaan viisi tarkistuskäyntiä omalla tilallaan. Tämä on tietysti esimerkki, jota ei, joka ei ole ehkä koskaan vielä aktualisoitunut, mutta teoriassa se on mahdollista. Valvontoja on paljon, se on aivan totta. Ja on aivan totta, minulla ei ole tässä mitään ratkaisua, mutta voitaisiin kuvitella, että näitä valvontoja vahvasti rajoitettaisiin, vähennettäisiin, jos esimerkiksi aina jokainen korkeamman tason valvonta voisi tukeutua edellisen tason valvonnan tuloksiin. Jos me voisimme esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimessa olla varmoja siitä, että todentamisviranomaisten tarkistuskäynnit, valvonnat olisi tehty aivan moitteettomasti e, ja olisimme siitä varmoja ja voisimme siis tukeutua heidän tekemiinsä huomioihin, niin se yksinkertaistaisi tätä. Kyllä, jotkut elementit jo tänä päivänä menevät tähän suuntaan, mutta, mutta vielä ei olla kovin pitkällä. Olen pahoillani. Alors, euh, Madame euh, McGuinness, je... Niin, rouva McGuinness, minä en aina ihan kokonaan ymmärtänyt teidän kysymystenne merkitystä. Te ensiksi viittasitte artiklaan 12, kohtaan 12 meidän kertomuksessamme tai lausunnossamme, jos oikein ymmärsin. Ah oui, euh, c'est la, la question du temps. Niin, eli siis virastojen hyväksymisaika maksajavirastoilla mm, koko tämä maksajavirasto hallinnointi, jonka osaksi ne tulevat, se tunnetaan vasta sitten, kun kaikkia sääntöjä sovelletaan käytäntöön ja kun sen, sitä alemmalla tasolla kaikki ö, toimeen säännökset ovat valmiina, kun komissio on ne tehnyt. Ja niinpä näillä virastoille jää aika vähän aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Ja tämä saattaa mennä yli 2013 loppuvuoden, jotta virastot voivat sitten kaikkia näitä uusia sääntöjä alkaa toteuttaa kun nyt otin tämän puheeksi, niin haluaisin vielä sanoa pari sanaa tästä 15 prosentista. Joku kysyi minulle, minulta, tiedänkö minä, mistä tuo 15 prosenttia lisähallintokuluja koostuu ja että onko sitä tarkistettu. Olemmeko me tarkistaneet sitä? Emme ole. 15 prosenttia on komission antama luku. Komission vaikutusten arvioinnissa, lainsäädännön vaikutusten arvioinnissa komissio antaa tämän luvun. Ja komissio silloin arvioi rahoitusvaikutukset ehdottamistaan toimista noin 15 prosentista 15 prosenttia korkeammaksi kuin tämänhetkiset suorien tukien hallinnointikulut, koska vielä ei ole rahaa ollenkaan uudessa systeemin mukaan käytetty niin tilintarkastustuomioistuin ei pääse ennen vuotta 2014, 2015 tai 2016 näitä asioita täsmällisesti arvioimaan. Mutta tämä toki merkitsee sitä, että on aivan selvää, että uusi järjestelmä tuo mukanaan lisäkustannuksia, lisäkuluja. Otan vain yhden esimerkin. Jos esimerkiksi todentamisviranomaiset jos heidän pitää sanoa sanansa paitsi tilien oikeellisuudesta, myös siitä, onko varat käytetty laillisesti, niin silloin niin, niin, niin täytyy tehdä enemmän työtä ja tarvitaan enemmän henkilökuntaa, niin totta kai silloin lisäkuluja myös syntyy. Mm. Qu'est-ce que. Pardon. Paragraphe 19. Ah, 9. Je, je suis désolé parce que j'ai mal, mal compris. Par... Olen pahoillani, ymmärsin väärin. Eli artikla, joku kohta yhdeksän. Mäkinen korjaa yhdeksän toista kun, anteeksi, 90. Korjaa tulkki puolestaan. Ah, Eli kyseessä on kohta 90, johon McGinnessin kysymys viittasi. Ehkä voitte kirjoittaa tästä minulle, koska minusta on kummallista, että ja itse olin melkein sellainen itsekin, ehdottaa, että ongelma on laajalle levennyt, mutta samassa kappaleessa sanotaan, että jäsenvaltiot, joissa on käyty, taikka komissio, tai jäsenvaltiot, joissa komissio on käynyt, ei, sillä ei ole siitä tarkkaa tietoa, joten miten samassa kappaleessa voidaan näin ristiriitaisia tietoja tarjota? <laughs> We, can make that statement because me voimme sanoa näin, koska joka vuosi me vierailemme lukuisissa jäsenvaltioissa, käymme monilla maatiloilla, eikä se ole jotakin sellaista, mitä me olisimme kohdanneet aina silloin tällöin joskus. Nimittäin jokaisessa jäsenvaltiossa, ei nyt ihan jokaisella tilalla, mutta hyvillä, hyvin monilla maatiloilla, joilla olemme käyneet, olemme nähneet monia esimerkkejä tästä. Minulla nyt ei ole tässä papereita mukana, niin, mutta minulla on erityiskertomus siitä, jossa on pitkä lista näitä esimerkkejä ei varmaankaan ole tarpeen niitä toistaa, mutta puhuin, olen puhunut esimerkiksi lentokentistä, golfiklubeista, rautatieyrityksistä, luonto, luonnonpuistoista, urheilukentistä ja niin edespäin. Ja me olemme nähneet tällaisia tapauksia kaikkialla. Joten me sanomme, että se on laajalle, levinnyt ilmiö. Mutta kuinka nyt sitten kvantifioidaan tällainen väite, niin meillä ei ole resursseja siihen tällä hetkellä. Uh, okay, can I, can I stop here? Voinko oikeastaan päättää puheenvuoroni tähän? Okei, okei. Grazie, grazie a Michel Cretin. Kiitoksia paljon Michel Cretinille. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja tässä vaiheessa, ellei nyt ole muita huomautuksia kenelläkään, niin voimme todeta tämän kaksipäiväisen valiokuntatyöskentelyn päättyneeksi. Ja toteamme, että seuraava kokous on 8. toukokuuta kello 15. Ja pyytäisin koordinaattoreita ja esittelijöitä ja valmistelijoita pysymään täällä, koska heti välittömästi tämän jälkeen on toinen kokousvuorossa. Nähdään sitten 8. toukokuuta ja kiitoksia Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen edustajalle myös. Merci beaucoup. Très, très gentil et très